Hyvät naiset ja eh, herrat, ministerit, kansallisten parlamenttien jäsenet. Kiitokset, että olette taas paikalla. Konferenssin jälkipuoliskolla tämä on toinen korkean tason konferenssi, joka käsittelee Euroopan monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja teknistä tietoa. Meillä on jälleen sama järjestelmä, jolla keräämme puheenvuoron pyytäjien nimet. Aloitamme tietysti antamalla puheenvuoron toisen paneelin jäsenille. Meillä on paikalla Mikawai Dokiewicz, Puolan ulkoasiaministeriön valtiosihteeri Alex White, joka on vero, budjetti ja uudistusvaliokunnan puheenjohtaja Irlannin parlamentista Ivailo Kalfin, monimuotisten rahoituskehysten toinen esittelijä budjettivaliokunnasta – herra Bögen kanssa. Eli Cruz, komission varapuheenjohtaja. Paljon kiitoksia, että otatte osaa. Ja antaisin puheenvuoron herra Dov Kilvicille, valtiosihteerille. Thank you so much. It's a pleasure. Kiitoksia oikein paljon. On ilo olla jälleen täällä Euroopan parlamentissa, vaikka äh, Kadehdinkin eh, kollegaani Nikolai Vammenia, joka istuu täällä nyt neuvoston puolesta. Eh, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi sanoa, että meillä on neljä elementtiä, miten pääsemme ulos kriisistä. Ensinnäkin tarvitaan eh, järkevää julkisen rahoituksen vakauttamista ja tämä tapahtuu nyt tämän ehm, Sixpackin ja talousarviota koskevan sopimuksen kautta. Tarvitaan enemmän solidaarisuutta, erityisesti myöskin hyvä palomuuri Eurooppaa varten. Ja sitten neljäs elementti, josta haluan puhua tänään, on kasvu. Te voi väittää, ettei nähdä äh, työttömyyttä, ettei näe äh, taantuman merkkejä, ettei näe ongelmia ähm, Euroopan kilpailukyvyssä, emmekä voi teeskennellä etteikö Euroopan täytyisi vahvistua kriisin jälkeen verrattuna maailmanlaajuiseen kilpailuun, joten meidän on nyt katsottava monivuotoisia rahoituskehyksiä käytännön välineenä, joka auttaa Euroopan unionia äh, rakentamaan äh, kasvua ja työllisyyttä. Jos katsotte, mitä luottoluokituslaitokset sanovat esimerkiksi Standard ja Poor's viimeisten kuukausien aikana useita euroalueen maita on luokiteltu alaspäin, koska ei ole ollut riittävästi talouden elvyttämistä edistäviä keinoja. Tarvitsemme kyllä säästöjä, mutta meidän on tehtävä kaikkemme, jotta välttäisimme stagnaation. Ja tässä yhteydessä voitte nähdä EUn budjetin eräänlaisena investointivälineenä, joka tulee lisäämään Euroopan kilpailukykyä, se tulee myös vahvistamaan EUn sisämarkkinoita. EU-politiikalla on investointivaikutus ja ne ovat tärkeä julkisten investointien lähde. Ehdotuksessaan komissio on ottanut jo huomioon tämänhetkisen taloustilanteen Euroopassa. Vuosia sitten EUn budjetti oli 1,18 prosenttia e Euroopan BKTstä. Nyt se on 1,12 prosenttia ja tulevaisuudessa rahoituspuitteistossa se tulee olemaan vain 1,05 yhteinen äh, maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka on jäädytetty. Jos katsotte viimeisen kymmenen vuoden äh, lukuja, niin EUn budjetti vuoden 2000 2010 välillä on noussut 37,5 prosentilla. Tällä äh, välin 12 uutta jäsenvaltiota on liittynyt Euroopan unioniin. Meillä on uusi sopimus, joka tuo uusia vastuualueita ja uusia yhteiskunnallisia ja poliittisia haasteita. Samanaikaisesti, jos katsotte kansallisia budjetteja vuosina 2000-2010, niin ne ovat nousseet 62 prosentilla. Viime vuonna vain kourallinen jäsenvaltiota leikkasi kansallisia menojaan. Ja täytyy sanoa ihan vakavasti, että EUn budjetista voi tehdä syntipukkia kansalliselle huonolle kansallisen huonolle budjettipolitiikalle. Ja haluaisin nyt sanoa vielä muutaman sanan kohesiopolitiikassa Puolassa. Tätä pidetään tärkeimpänä investointipolitiikkana, joka on mahdollistanut sen, että e, Puola on voinut tehdä suuren hyppäyksen se oli 40 prosentissa EUn keskiverto BKT vuonna 2004, mutta nyt viime vuonna se oli 65 prosentissa jo. Tämä ei ole mitään abstraktia politiikkaa. Tämä on politiikka, joka liittyy selkeästi yhtenäismarkkinoihin ja yhtenäismarkkinat tuovat eurooppalaisille eniten etua ja tämä on eräänlainen mm, Euroopan unionin peruspilari eurooppalaiset menot vahvistavat yhtenäismarkkinoita, investointi inhimilliseen pääomaan eh, parantaa eurooppalaista kilpailukykyistä taloutta ja me tarvitsemme tätä kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Ja ennakkoehtona kilpailukyvyn vahvistamiselle ja edistämiselle – on se, että edistetään ja vahvistetaan yhteiskunnasta yhteenkuuluvuutta, joten solidaarisuus ja kilpailu kulkevat käsi kädessä, ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Usein kysytään myös, että ongelmat, joita on euroalueen talouksissa, kuinka paljon ne liittyvät koheesiopolitiikkaan. Usein tämä on harhaanjohtavaa keskustelua. Minä olen sitä mieltä, että ongelma on ennemminkin valvonnan puute euroalueella, eikä niinkään tiettyjen investointihankkeiden tai toimien vaikutus, joka olisi johtanut tämänhetkiseen valtionvelka- ja luottamuskriisiin euroalueella. Syynä ei siis ole joku tietty EU-politiikka. Samanaikaisesti meidän ei tulisi aliarvioida tarvetta tehdä kohesiopolitiikasta kustannustehokkaampaa ja tehokkaampaa, mutta samanlaista muutosta tarvitaan myös maatalouspolitiikassa. Joten meidän mielestämme tärkein asia, jotta rahoituspuitteista voidaan tehdä legitiimit kansalaisten silmissä ja jotta ne vastaisivat tämänhetkisiin haasteisiin, on se, että käytetään budjetti investointivälineenä, käytetään sitä kasvua edistävänä toimena ja samanaikaisesti pystytään selittämään, että EUn budjetti on väline, joka auttaa meitä ratkaisemaan taloudellisia vaikeuksia, eikä se ole mikään taloudellisten vaikeuksien syy. Mr. White, for the Irish. Herra White, Tailista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerit, komission jäsenet, parlamentin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät ystävät, on suuri kunnia olla täällä puhumassa tänä iltapäivänä ja osallistua tähän hyvin tärkeään keskusteluun. Uskon, että me olemme kaikki tietoisia siitä, että monivuotoinen rahoituskehys ei ole varsinaisesti tarkalleen ottaen budjetti, se on puitteisto ja se antaa meille mahdollisuuden astua askel taaksepäin ainakin tänä iltapäivänä luvuista, lukujen käsittelystä, eri budjettiotsakkeista. En vähättele niiden arvoa, ne ovat tärkeitä, mutta me voimme nyt ottaa askeleen taaksepäin niistä ja tarkastella suuria strategisia kysymyksiä, joihin meidän pitäisi löytää ratkaisu tässä rahoituskehystyössä. Uskon, että meillä on tärkeä kysymys siitä, kuinka kunnianhimoisia haluamme olla, kuinka kunnianhimoisia olemme valmiita olemaan seuraavan vaiheen suunnittelussa Euroopan unionin suhteen, sillä monilla tavoilla budjetti on unioni, kun ajatellaan asioita kansalaisten näkemyksistä, kansalaisten kokemuksissa. Suuri osa siitä, mitä unioni tekee, saa aikaan, minkälaisia projekteja se rahoittaa ja toteuttaa. Kaikki nämä asiat tapahtuvat budjetin kautta ja siksi kirjaimellisesti ne edustavat Euroopan unionia monilla tavoilla. Siksi meidän pitäisi ottaa askel taaksepäin ja tarkastella suuria strategisia kysymyksiä, suurta kuvaa. Tässä ministerit ja muut tekivät jo huomioita siitä, että monivuotinen rahoituskehys on väline, jonka kautta Euroopan unioni voi tarjota mahdollisuuden tavoittaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Ja tämä on hyvin realistinen lähtökohta, ainakin minun kokemukseni mukaan minun maassani, ja tämä ei ole vain Irlannin tilanne, on se, että meillä on jatkuvaa väittelyä säästötoimista. Ja uskon, että monet ihmiset hyväksyvät enemmän tai vähemmän nämä toimet, mutta hyvin vähän, hyvin harvat ihmiset voisivat kuvitella, että vain säästötoimet yksinään voisivat olla ratkaisu pohjimmainen ratkaisu nykyiseen talouskriisiin, joten me tarvitsemme vahvaa politiikkaa kasvun ja työpaikkojen eteen. Minä ymmärrän hyvin niitä, jotka haluavat kuvailla tätä prosessia ja tätä sopimusta, joka siitä on noussut investointibudjettina. Ja tämä on ehkä hyvä nimitys sille. Sen pitäisi olla investointiväline Irlannissa tulevina kuukausina me tulemme käsittelemään uutta finanssipoliittista sopimusta ja monet ihmiset ovat tehneet huomioon, joka on aivan oikea, että säästötoimiin sisältyy riskejä. Me ymmärrämme tämän, me pidämme ehkä niistä, mutta ymmärrämme sen ajatuksen, joka näiden toimien taustalla on, mutta välillä on hiukan epäselvempää se, minkä tyyppistä tukevaa politiikkaa kasvun ja investoinnin eteen todellakin tehdään. Me puhumme niistä, mutta ehkäpä me olemme hiukan epäonnistuneet, jos käytän nyt hirveää mainontatermiä, olemme epäonnistuneet brändäämisessä. Kansalaisten ei ole helppoa ymmärtää tarkalleen, mitä politiikkaa kasvun eteen todella tehdään. Eli tässä on se suuri mahdollisuus, että meillä tulevina kuukausina tulee olemaan todellakin muotoilla paremmin nämä politiikat ja saada aikaan sellainen budjetti, joka vastaa haasteisiin, todellisiin haasteisiin, joita meillä on, välttämättömyyteen luoda kasvua ja työpaikkoja kaikissa maissa. En nyt halua liikaa puhua omasta maastani, mutta haluaisin sanoa, että meidän kokemuksemme mukaan me olemme hyvin innokkaita unionin jäseniä ja meillä on ollut hyviä kokemuksia rakennerahastoista, kohesiorahastoista, mahdollisuuksista luoda nuorille ihmisille uusia toimintaympäristöjä. Tämä on erittäin onnistunutta politiikkaa. Ja jos me tarkastelemme sitä, minkä minkälainen voima näiden taustalla on ollut ajavana voimana, mikä on ollut se asia, joka on ajanut näihin ilmiöihin eri jäsenmaissa, sehän on Euroopan unioni. Ja tämä mielestäni on nyt uudella aikakaudella meidän mahdollisuutemme Euroopan unionin täytyy tarjota tätä välttämätöntä voimaa investointibudjetissa, kuten mainitsin, jotta pääsisimme todelliseen elpymiseen. Minusta tämä prosessi selventää sitä, mitä me tarkoitamme Euroopan tason kasvupolitiikalla – ja se voi... Minä olin Kööpenhaminassa eräässä konferenssissa tänä, tällä viikolla ja eräät henkilöt kysyivät Lord Keynesistä ja Keynesin ajatuksista ja siitä, ovatko ne nyt uuden sopimuksen myötä kiellettyjä ajatuksia. Ja tässä yhteydessä tuli istiin sellainen vastaus, että äh, keynesiläisyys ei enää ole mahdollista eri yksittäisissä maissa – me emme voi nyt ajatella, että meillä olisi enää kensiläisiä, kensin ajatuksen mukaisia poliitikkoja yhdessä maassa yksitellen, sillä meidän täytyy ottaa Euroopan unionin taso mukaan. Me, meidän täytyy pohtia sitä, kuinka Euroopan unionin kansalaiset näkevät hankkeemme. Meidän täytyy uudistaa tätä politiikkaa. Tämä on haasteemme. Me emme halua, että Euroopan unionia pidetään sellaisena toimijana, että se aina ajaa säästötoimia, jarruttaa, tekee rajoituksia. Meidän pitäisi sen sijaan saada aikaan sellainen imago, että kansalaiset ajattelevat, että me tuemme edistystä, emmekä jarruta, että me saamme edistystä aikaan ja luomme mahdollisuuksia erityisesti nuorille ihmisille sen sijaan, että meidät nähtäisiin voimana, joka jarruttaa nuorten mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja kun tarkastelemme komission ehdotuksia, niiden vahvuus, mehän voimme yksityiskohdista keskustella, mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen, minkälaisia tutkimuksia ja kehityksen alalla tehtyjä ehdotuksia tekstissä on mukana, jos ne saadaan toteutettua. Tässä en halua viitata lukuihin, mutta jos me todella saamme toteutettua nämä toimet, me voimme saada tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin liikkeelle tukea pk-yrityksiä ja kaikki suuret haasteet, joita tulevaisuudessa on väestön ikääntymisen myötä. Me voimme vastata hyvin suuresti, voimme tarjota hyvin vahvoja mahdollisuuksia ihmisille Euroopassa, emme vain niille, jotka suoraan hyötyvät näistä toimista, mutta myöskin niille, jotka saavat niiden myötä työpaikkoja ja voivat niin huolehtia itsestään ja perheestään. Eli kun me pohdimme investointia, tämä on todellakin se, mitä meidän pitäisi olla mielessämme. Ja odotan mielenkiinnolla tämän iltapäivän keskustelua. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. White. Palkitoksia, herra White. Ja nyt herra Kalfin Euroopan parlamentin puolesta. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja herra komission jäsen, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät kollegat. Päivän keskustelu on erittäin kiinnostava, vaikka meillä on erilaisia mielipiteitä useammasta asiasta. On kiinnostavaa kuunnella argumentteja. Arvostan tätä keskustelua. Ehkäpä puhun ensin ja pyydän sitten kollegan Ramen Bögeä esittämään loppusanat. Me olemme saman aiheen parissa esittelijöitä ja hän on hyvin kokenut näissä asioissa. Kun me puhumme, kuuntelemme argumentteja ja etenemistapa on selkeä. Meillä on talouskriisi ja talouskriisi vaatii budjettikuria, joka vaatii kansallisten budjettien ja Euroopan budjettien leikkauksia – tätä mallia meille esitetään keskustelematta. Mä kävisin vähän yksityiskohtiin, koska asiat nyt ihan näin menevät. Mikä on Euroopan unionin budjetti? Tästä muutaman faktan, koska ne ovat tärkeitä. Joskus meillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä. Ensinnäkin se on hyvin erilainen kuin kansalliset budjetit. Ensimmäinen erityispiirre on, että se on 44 kertaa niin pieni kuin Äh, kansalliset budjetit. Veronmaksajille 2010 heidän panoksensa äh, Euroopan budjettiin oli kahvikuppi päivässä, 67 senttiä päivässä. In order to, uh, you know this uh, tax, uh, tax period, uh, how... Jos ajatellaan sitten tätä verovuotta, kuinka kauan kestää työskennellä vuoden aikana ennen kuin verot saadaan maksettua. Joskin maassa menee kesä, joskus vähän myöhemmin Euroopassa työskennellään 4. tammikuuta asti. Ja sitten EU-budjetti on osa maksettu. Tuo kokoinen EU-budjetti on. Se täytyy muistaa, kun me puhumme sitä, kun samoin kuin Euroopan budjeteista jäsenvaltioissa. Tämä on 44 kertaa pienempi kuin kansallisbudjetit. Toiseksi tämä on investointibudjetti. 94 prosenttia Euroopan budjetista palaa jäsenvaltioihin – vain 6 prosenttia menee hallintoon. Näyttäkääpä minulle kansallinen budjetti, jolla on tällaiset piirteet. Näin ei ole. Tämä ei ole mikään hallinnollinen taakka kansalaisille. Euroopan budjetti, ei, siinä ei ole mitään vajetta, kun me puhumme tuloja julkisen sektorin vakauttamisesta, niin Euroopan budjetissa sitä ei tarvitse tehdä, koska sillä ei ole koskaan ollut vai että sitä ei tarvitse tasapainottaa. Tätä kai budjettia täytyy muuttaa. Komission ehdotus, josta tarkastelemme sitä, että budjetti pienenee. Tehokkaiden suhteen me voimme tehdä monta asiaa Euroopan budjetille. Tasapainottaminen, kyllä. Näette ehdotuksia pienetään edelleen hallinto-osaa ja lisätään investointiosuutta. Toisekseen eurooppalaiset investoinnit investoinnit, jotka tehdään budjetin kautta, ovat nettosäästöä kansalliselle budjetille. Eli mitä me Euroopan investoin, budjettiin investoimme, tuo lisäsäästöjä kansallisiin budjetteihin. Ja se on tärkeää, kun puhumme taloudesta hallinnasta, kun puhumme Sixpackin kriteereistä. Jotkut kollegat aamulla puhuivat näistä merkeistä, mitä täältä tulee mitä äänestäjiltä tulee. Meillä on samat äänestäjät. Samat ihmiset, jotka äänestävät kansallisia parlamentteja, äänestävät eurooppalaista europarlamenttiin. He haluavat johdonmukaista politiikkaa molemmilta instituutioilta. Joten tämä ei ole taistelu kansallisten ja Euro- kansallisten parlamenttien ja EU-parlamentin välillä. Meillä on samat äänestäjät. Ja kun äänestäjät kysyivät, kun Lissabonin sopimus Äh, ratifioitiin, tarkoittivatko sitä äänestäjät, kysyvät kansalliselta parlamentilta, kun ratifioitte 2020 tavoitteet, tarkoititteko sitä? Haluaisitko saavuttaa se vain, teettekö mukavia julkilausumia toisaalta leikata budjettia? Ei mitään, ei mitään mahdollisuuksia. Me tarvitsemme lisäarvoa budjetista ja fokusoitua käyttöä. Kaksi lukua kohesiopolitiikasta. sitähän paljon puhutaan. 2000-2006 saa kasvattaa 0,7 prosenttia PKT. Ja, ja kohesiopolitiikan ansiosta vaikutus on kasvanut 4 prosenttiin 25 jäsenvaltiossa. Haluanko puhua kohesiopolitiikan tehokkuuden kasvattamisesta – vai haluammeko selkeitä tuloksia ja kasvutuloksia osettavan budjetin pienentämistä, jos haluamme millä argumenteilla. Olemme aloittaneet parlamentissa jo avoimen laajan keskustelun neuvoston kanssa. Meistä EU-budjetin täytyy pysyä kasvun ja työpaikkojen luomisen välineenä – ja välineen asialle, jota kansallisessa budjetissa ei ole varaa. Sen täytyy olla konvergenssiväline, sen täytyy olla joustavampi, samalla tavalla kuin joustavoitatte kansallisia budjetteja niukkuuden aikana. Kun suhteen, suhteellisesti ottaen parlamentti ehdottaa budjetin pienenemistä 90-luvulla maksut budjettiin on 1,12 prosenttia ja komission ehdotuksessa menee 0,94 prosenttiin, eli 20 prosentilla sitä leikataan. Jos kansallisia budjetteja tarkastelette, näitä kansalliset budjetit kasvavat jopa niukkuusvuosina. 26 budjettia 23 2011 2012 ja 24 budjetista kasvaa kansallisista budjeteista. Me puhumme EU-budjetin pienentämistä, eli me siirrämme ää, äh, valtaa kansalliselle budjetille eu mutta kansallisella tasolla näitä tätä valtaa koeta käyttämään. Sitten Lissabonin äh, sopimuksen jälkeen parlamentilla on uusia tehtäviä. Emme halua olla kriisiä. Kriisiä Euroopassa tarpeeksi mutta tulemme parlamentissa käyttämään kaikkia valtaoikeuksiamme mukaan lukien sen, että emme hyväksy parlamenttia, joka ei vastaa niihin sitoumuksiin, joita kansalliset hallitukset ja parlamentit ovat hyväksyneet. Se johtaisi epäjohdonmukaisuuteen. Mrs. Cruz, Vice President of the Commission, please. Rova Cruz, komission varapuheenjohtaja. Good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. On hyvin kiinnostavaa eh, saada tämä selitys siitä, mikä on Euroopan parlamentin valtaoikeudet. Ja eh, voin vakuuttaa teille, että komissio on tietoinen siitä. Se on yksi niistä asioista, eh, jossa olen hyvin varovainen, kun määrittelen linjamme, komission linjan. Muutamia Näistä asioista täällä jo puhuttiinkin. Minulle tässä äh, tämä kriisi tuo kaksi pääviesti. Yksi on se, että emme voi pitää kasvua itsestäänselvyytenä, vaan meidän täytyy kannustaa siihen, rohkaista sitä ja investoida siihen. Se on selvää. Ja toinen asia on se, että meidän taloutemme ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Sekään ei ole mikään yllätys, koska me teimme tämän päätöksen. Me sovimme digitaalisista yhtenäismarkkinoista ja tämä tarkoittaa, että tällaista keskinäisriippuvuutta on. Kun tilanne on huono, kun on riippuvainen toisesta, niin silloin kaikki tuntevat seuraukset. Tällä ei ole siis pelkästään myönteisiä vaikutuksia, meidän täytyy olla tietoisia siitä. Mutta jos teemme yhteistyötä Ähm, meitä kiinnostavilla aloilla ja niitä on useita, niin sitten voimme tuntea hyödyn. Silloin voimme puhua suurtalouden eduista ja voimme käyttää valtaamme, kun olemme ähm, maapallolla suurin taloudellinen markkina ja voimme saada aikaan myös myönteisiä lisähyötyjä. Saamme aikaan Euroopan, joka on johtava maailmanlaajuisesti ja tämä on innostavaa se ei ole mikään helppo tie kulkea, mutta se on innostava tie. EU 2020-strategia äh, ja kollegamme täällä paneelissa puhui brändäyksestä. Voisimme keksiä jonkun mediaseksikämmän termin kuin EU 2020, mutta te ehkä pystyisitte paremmin keksimään sen Mutta joka tapauksessa EU 2020 strategia on meidän visiomme talou- sellaiseksi taloudeksi, jota tarvitsemme seuraavan vuosikymmenen aikana. Mutta miten me toteutamme sen? No, jopa näinä säästökuurien aikoina, ja tämäkin jo mainittiin, on selvää, että vastaus ei ole lopettaa investoiminen. Se olisi kaikkein tyhmintä. Päinvastoin ja useissa tapauksissa EUn budjetti on se välinä, jolla me voimme investoida tulevaisuuteen ja saada aikaan EU lisäarvoa. Annan tässä nyt muutaman esimerkin omasta salkustani. Ja tämä on horisontaalinen toimialue, joten kaikki kollegat ovat siinä mukana ja se on hyvin lähellä kuluttajaa ja kansalaista. Ja te puhuitte mahdollisista äänestäjistämme he ovat kaikki mukana tällä minun toimialallani. Ja tänäkin päivänä EUn digitaalinen talous on suurempi kuin EUn talous ja se kasvaa nopeammin kuin Kiinan. Uudet innovaatiot sosiaalista verkostoista, taskuissa ne oleviin älypuhelimiin ovat ponnahduslauta innovaatiolle. Tulee uusia palveluita, tuotteita ja sovelluksia. Eikä tässä ole kyse pelkästään viihteestä ja vaikka ihmiset käyttäisivätkin sitä vain viihdykkeeksi, niin se on heidän asiansa. Kyse on myös sosiaalisista yhteyksistä. Pilvilaskenta tulee antamaan pienille yrityksille, erityisesti paketti pk-yrityksille joustavia välineitä, joilla ne voivat toimia tehokkaammin ja olemaan kilpailukykyisiä. Myös sähköisen terveydenhuollon välineet voivat leikata hallitusten laskuja. Ja tämä on ensimmäinen kerta poliittisella urallani, hyvät naiset ja herrat kun minulla on ystäviä valtionvarainministeriössä, koska valtionvarainministerit tietävät, että sähköinen terveydenhuolto, kun ajatellaan ikääntyvää väestöä, voisi todella olla merkittävä panos, jotta saisivat leikattua budjettiaan. Joten kaikki tämä innovaatio voisit antaa meille sen, Ähm, sykäyksen, jota tarvitsemme tuottavuudessamme ja voisimme lisätä kasvua ja luoda työpaikkoja. Äh, ja nyt kerron teille hiukan kollegion keskusteluista, kun me keskustelemme äh, kasvusta ja taloudesta ja työllisyydestä, niin useimmissa tapauksissa puheenjohtaja kertoo meille ainoastaan tilastoista, jotka ovat varsin masentavia. Kaikki käyrät menevät alaspäin ja sitten minä pyydän puheenvuoroa, niin ICT-teknologiat ja digitaalinen ala on ainoa ala, jossa kaikki tilastot menevät parempaan suuntaan, joten on aivan tiedossa, että tällä sektorilla – tulevaisuudessa tullaan, tarvitaan 700, uutta työ, 700 000 uutta työntekijää. Tämä ei ole mikään yllätys. Meidän täytyy vaan kouluttaa ihmiset, erityisesti nuori sukupolvi. Meillä on korkea nuorisotyöttömyyttä, joten voimme valmistaa heidät täyttämään nämä työpaikat. Jo tänä päivänä eh, internetin tietoliikenne kaksinkertaistuu kahden kolmen vuoden välein ja kaikki tuo uusi sisältö, oli kyse sitten nettielokuvista tai virtuaalisista leikkaussaleista, eh, niin kaikkea sitä varten tarvitaan enemmän laajakaistaa. Ja jotta voisimme tukea tuota kasvua ja kehitystä, me emme voi luottaa vuosikymmentä vanhaan infrastruktuuriin. Ja jos emme voi siihen luottaa, niin sitten meidän täytyy investoida. Ja jos emme investoi, hyvät naiset ja herrat, niin muutaman vuoden kuluttua ähm, verkkokapasiteetin puute tulee tyrehdyttämään kaiken tuon potentiaalin ja innovaation. Ja silloin kaikki nuo uudet äh, sovellukset ja palvelut äh, eivät toimi jos emme valmistaudu etukäteen, jolle kyse pelkästään uuden sisällön ja uuden, uusien palvelujen luomisesta. Jos meillä ei ole infrastruktuuria, niin silloin menetämme kaikki nämä mahdollisuudet, joten verkkokapasiteetin puute tulee kaiken tuon potentiaalin tyrehdyttämään. Jos joku kysyy minulta, mikä on suurin huolenaiheesi, niin silloin minä sanon, että tämä on se tilanne, me olemme tietoisia siitä, että tämä on pakko, mutta jos emme sitä toteuta, niin silloin emme tee työtämme kunnolla. Mutta jos me investoimme, niin silloin tulemme näkemään investointien hyödyt. 10 mm, prosentin nousu laajakaistan levikissä tarkoittaa yhdestä 1,5 prosentin nousua BKT. Tämä on myönteinen mm, uutinen tänä päivänä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on investoida laajakaistaan. EU-määrärahoilla yksin ei tehdä tuota investointia, se on aivan selvää, mutta on tärkeää alentaa tällaisten hankkeiden riskiprofiilia, jotta voimme toimia vipuna yksityisille investoinneille meidän täytyy tulla siksi kilpailukykyiseksi mantereeksi, joka meidän tulee olla, jossa on myös riittävästi yhteyksiä. Tällaista innovatiivista rahoitusta Connecting Europe-väline ehdottaa laajakaistan yhteydessä. 9,2 miljardia kokonaisuudessaan, jos me käytä, otamme tämän uuden luovan rahoitusjärjestelmän yhdessä Euroopan investoinnin pankin vipuvaikutuksen kanssa voimme päästä jopa 100 miljardiin euroon. Ja silloin on todella kyse jostakin. Silloin voimme ähm, luoda yhteyksiä rajat ylittävästi, luoda yhteyksiä maaseudulla, mutta silloin me tarvitsemme yhteistyötä. Äh, annan vielä toisen esimerkin. Äh, tässä on kyse sähköisestä hallinnosta. Sähköinen hallinto voi tehdä vuorovaikutuksesta kansalaisten ja hallitusten välillä halvemmaksi ja helpommaksi, mutta yhtenäismarkkinoilla tällaisten järjestelmän tulisi toimia rajat ylittävästi. Ja siksi tarvitaan tätä Connecting Europe-välinettä, jos otamme asiat vakavasti Euroopassa parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa, niin voimme tehdä hyvää työtä. Jos halutaan vahvistaa tuottavuutta, niin täytyy vahvistaa myös innovaatiota tutkimusta. Ja tälläkin hetkellä uusi teknologia tutkimuksen avulla parantaa taloudellista tilannettamme ja tulevaisuuden kehityssuuntaiset voisivat viedä meidät vielä eteenpäin. Meillä voi olla huipputehokasta tietotekniikkaa, nanoelektroniikkaa. Tämä on kaikki internetin tulevaisuutta. Siitä ei ole vielä niin kauan, kun EU investoi 120 miljoonaa euroa teknologiaan. Ja se oli silloin vain komission tutkimushanke. Ja se mahdollistaa nyt tänä päivänä Euroopan 3G-puhelinmarkkinat. Nuo markkinat ovat mm, tänä päivänä 250 miljardin euron arvoiset, mutta se on luonut myös miljardien eurojen sovellusmarkkinat ja luonut myös välineitä, jotka helpottavat pk-yritysten elämää. Tällaista tuottoa investoinnille voi saada. Ja siksi me tarvitsemme Horizon 2020-hanketta. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, miten voidaan monivuotisilla rahoituspuitteilla saada aikaan taloudellista uudistusta Euroopassa. Nämä eivät ole pelkästään iskulauseita, nämä ovat todellisia mahdollisuuksia. Meidän täytyy ottaa niistä vaari meillä on tämä väline, joka mahdollistaa kaiken tämän ja meidän täytyy käyttää sitä. Pyytän teitä, että auttaisitte meitä ja selittäisitte myös kotimaissanne, että tässä investoidaan kaikkein parhaaseen mahdolliseen. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Cruz. Donc... Paljon kiitoksia, Rova Cruz. Nyt annan puheenvuoron konferenssin ottajille, jotka puheenvuoroa ovat pyytäneet. Heitä ei ole mitenkään vähän ne varmaan voi osallistua, kun puhutaan sopivan niukasti, eli puheaikaan kaksi minuuttia per puheenvuoro. Ensimmäinen puhuja on herra Egidius Meilunas, Liettuasta. Ladies and gentlemen. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, hyvät kollegat. Aloittaisin sanomalla, etten näe että mikään Euroopan unionin politiikka veisi parempaan tulevaisuuteen, ellei meillä ole kunnianhimoista Euroopan unionin budjettia, tarkoitan budjettia investoinnille, joka voisi varmistaa kestävän tulevaisuuden tulevina vuosikymmeninä. Kuinka kohesio- ja maatalouspolitiikat, jotka ovat olleet olemassa muutamia vuosikymmeniä, jotka ovat muuttuneet ja maailman niiden ympärillä on muuttunut, nyt kun olemme nähneet suuria kriisejä, kilpailukyvyn kriisin, talouskriisin, ilmastoon liittyviä kriisejä, kaikkien ennen kaikkea haasteena olisi kannustaa kasvuun. Emmekä ole koskaan tarvinneet näitä politiikkoja, kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa enemmän kuin nykyisin. Voisin esimerkkinä kertoa yhden esimerkin Liettuasta omasta maastani. Siellä on melko pieni druskenike niminen kaupunki, joka vuonna 2003 oli tilanteessa, jossa työttömyysluku oli kaksi kertaa korkeampi kuin maassa yleensä. Tulot olivat hyvin matalia ja paikka ei houkutellut turisteja. Yhdeksän vuotta myöhemmin Euroopan unionin rahastojen investointien ansiosta kaupunki on modernisoinut infrastruktuuria, se on luonut uusia työpaikkoja ja siitä on tullut menestyksekäs. Se houkuttelee ihmisiä ei vain Liettuan alueelta, mutta muistakin naapurimaista. Tämä on luonnollisesti vain yksi esimerkki. Meillä on tuhansia menestystarinoita monissa Euroopan unionin jäsenmaissa – joissa yhteiset politiikat, kuten maatalous- tai kohesiopolitiikat, ovat tarjonneet investointimahdollisuuksia ja stimuloineet talouden kasvua. Minun mielestäni mitään kilpailukykyä Euroopan unionissa ei voi olla ilman vahvaa kohesiota. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin sanoa, että meidän tulevaisuutemme riippuu solidaarisuudesta ja yhteisestä luottamuksesta. Olipa sitten haasteena energiakriisi, talouskriisi tai muu ongelma, meidän täytyy selvitäksemme pystyä luottamaan Euroopan unionin politiikkoihin vahvasti. Ne ovat luoneet konkreettisia tuloksia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Meilunas. Kiitoksia, herra. Meilunas ja Nikojoi Unkarin valtiovarainministeristä. Paljon kiitoksia, kollegat. Kolme yleisluonteista kommenttia. Vähän no, enemmän puhun kuin edellinen puhuja, mutta en ylitä kahta minuuttia. Kun puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä, täytyy muistaa, että me määrittelemme keskipitkän aikavälin tavoitteita, emmekä rakenna ainoastaan lyhyen aikavälin niukkuusbudjettia. Lissabonin sopimus lisää toimivaltaa ja lisää myös EU-tehtäviä, kuten puheenjohtaja oikein totesi. Me emme voi odottaa, että me tehokkaasti selviämme niistä, ellei me takaa riittävää rahoitusta. Me olemme samaa mieltä, että seuraava MRK pitäisi olla 2020 strategian mukainen, mutta noita tavoitteita ei saavuteta lisäämättä EUn sisäistä kohesiota. Joten puhun vähän enemmän perinteisestä politiikoista, maatalouspolitiikasta ja kohesiopolitiikasta. Sillä olen vakuuttunut, että meidän täytyy säilyttää vahvat yhteisen politiikat näillä alueilla seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessäkin. Ää, kahden, 2,5 prosent, 2,5 prosentin tavoite maatalouspolitiikan kohesion tavoitteena on vähiten kehittyneille alueille erityisen huono asia. Kohesiopolitiikka ei ole mitenkään vanha-aikaista tukipolitiikkaa, vaan pääkeinomme lisätä EUn kilpailukykyä. Perhaps in, uh, the catching up of the... Ja vähemmän kehittyneiden alueiden kiinniottamisessa, mutta kysymys ei ole ainoastaan vähemmän kehittyneistä alueista, vaan kehittyneempien alueiden yritykset myös hyötyvät tästä projektista. Tutkimus on äskettäin osoittanut, että jokainen kohesioeuro, joka investoidaan Visegrad nelosmaaryhmään, luo 61 senttiä ei-kohesioalueella 15 jäsenvaltiossa. Eli 61 prosenttia kohesiorahasta, joka käytetään Visegrad nelosmaissa, päätyy yritysten käsiin, jotka toimivat ei-kohesiomaissa – ja selvästi se vaikuttaa niiden BKT. -hän. Eli nettomaksajien maiden yritykset selvästi hyötyvät kohesiopolitiikasta. Ja niukan talouskasvun aikana, kun useimmat kensilaiset keinot elvyttää ovat hävinneet, meidän pitäisi säilyttää muutamat jäljellä jääneet keinot päivän keskustelu pyrkii ensioimaan monivuotisen rahoituskehyksen, kuten Cruz ja Barosa totesivat. Meillä on siis hyvä vastaus kysymyksiimme. Eli mitä säilyttää, miten säilyttää, miten parhaiten käyttää yhteistä rahaa. Ja tätä tärkeää tekijää kutsutaan kohesiopolitiikaksi. Thank you very much, Mr. Dombrovskis, Chair of the Economic... Ja, ja nyt maatalous jäsen Latvian Seimistä. Dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämän aamun avajaissessiossa Helle Torning-Schmidt, neuvoston äh, puheenjohtaja kertoi periaatteista, jotka ovat EUn rahoituskehyksen takana. Olin iloinen, että kolmas tärkeä periaate oli solidaarisuus ja erityisesti siinä keskitytään heikoimpiin jäsenvaltioihin. Valitettavasti Latviassa näemme usein eron periaatteiden ja todellisuuden välillä. Annan vain yhden esimerkin. Komission budjetti sisältää sisältää 20 prosentin leikkauksen koheesiomaksuissa maalle, niin kerron teille, mitä tämä tarkoittaa. 20 prosentin leikkaus kohesiomaksuissa ei ole ainoa, tämä ei koske ainoastaan yhtä unionin köyhimpiä jäsen, pieniä, vaan maasta on tullut vielä köyhempi, koska BKT on laskenut noin 25 prosentilla viimeisten vuosien aikana. Millä planeetalla tätä sitten kutsutaan solidaarisuudeksi? Miten palaan äänestäjienne pariin ja kerron, selitän heille tämän solidaarisuuden? on ihan ok ajatella, että tämä on minun ongelmani, mutta haluan esittää teille vielä kysymyksen. Minkälaista Eurooppaa nämä ihmiset sitten rakentavat? rakentavatko he Eurooppaa, joka perustuu yhteisille arvoille ja periaatteille, vai rakentavatko he Eurooppaa, jossa kaikki vastaavat itsestään, jossa vahvat polkevat jalkoihinsa köyhät, pienet ja heikot. Ehkä tämä kysymys on teidän mielestäni itsestään selvä noin retorisesti, mutta muistan teiltä vanhasta viisaudesta. Joitakin ihmisiä voi huijata joskus, mutta ei kaikkia aina että sanotaan, että solidaarisuuden periaate ei riitä, meidän on tuettava sitä todellisilla toimilla, koska koko eurooppalaisen projektin legitiimiys kansalaisten silmissä riippuu siitä, olemmeko johdonmukaisia, pidämmekö kiinni niistä periaatteista, joita julistamme. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Merci Paljon kiitoksia ja nyt Danuta Hübner aluepolitiikkavaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentista. Puhun englantia. Ja you might, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Muistatte, että tänä aamuna puhemies Martin Schulz sanoi, että Euroopan unionin budjetin ja kansalaisten budjettien tulee eh, yhdessä tehdä töitä kasvun ja työllisyyden parantamisen vuoksi toisiaan tukevalla tavalla. Viime vuosina äh, talouden ohjausjaksojärjestelmä on luotu, jotta voisimme vahvistaa linkkejä Euroopan unionin ja kansallisten budjettien välillä. Mielestäni on tärkeää tarkastella politiikkoja, joita on yhteistyössä yhteisen hallinnon kautta toimeenpantu Euroopan unionin äh, kans- äh, Euroopan unionin budjetin ja kansallisten budjettien kautta. Uskoisin, että Euroopan unionin budjetti voi olla tehokkaampi väline, kun halutaan tukea rakenteellista uudistusta, jota Eurooppa tarvitsee kasvun eteen. Juuri näiden politiikkojen kautta, esimerkiksi kohesiopolitiikan kautta, se on esimerkki tässä. Toinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on tämä pakkomielle kasvun suhteen, joka Euroopassa on syntynyt viime aikoina. Olemme kuulleet tätä viestiä kaikkialta, jokaisesta tuomi, toimielimestä, että nyt tämän monivuotuisen rahoituskehyksen täytyy keskittyä kasvuun. Mutta kun seuraamme medioita, televisioita tai radioita, kuulemme neuvoston ääniä ja tiedämme, että on vaikutusvaltaisia poliitikkoja Euroopan unionissa, jotka populistisesti ajavat Euroopan unionin budjetin leikkaamista ja se ei jätä kasvulle enää sijaa. He ehdottavat leikkauksia juuri niihin politiikan aloihin, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä. Kohesiopolitiikka on juuri tällainen ja samaan aikaan he pyrkivät suojelemaan Euroopan unionin ö, omia tulonlähteitä, joita on olemassa. On myöskin sanottu, että kohesiopolitiikka on valittu ja siitä se on otettu makrotaloudellisten sanktioiden kohteeksi. Haluaisin yhteenvetona sanoa, että meidän pitää tarkastella komission aloitetta. He ovat tarjonneet hyvin tasapainoisen monivuotoisen rahoituskehyksen, joka keskittyy kasvupolitiikkaan ja työllisyyspolitiikkaan ja myöskin tulojen tuki toimiin hyvin tasapainoisella tavalla. Jos tätä budjettia leikataan niin, että kasvun ja työllisyyden tukeminen kärsii, uskon, että tämä tasapaino, jonka komissio on luonut, kärsii ja menetetään. Ja me palaamme vain 1980-luvun äh, budjettien logiikkaan. Tämä ei olisi vain harmi, mutta se myös uhkaisi Euroopan unionin kilpailukykyä. Minä näen, että Euroopan parlamentin tehtävänä on tässä vastustaa tämän tyyppisiä leikkauksia menoihin. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Pumler. Paljon kiitoksia. Adbesko, Romanian ulkoministeriöstä. Kiitos. Hyvät osanottajat. Me kaikki tarvitsemme budjetin, jonka pitäisi tarjota vipuvaikutusta talouden elpymiselle ja Euroopan kilpailukyvyn palauttamiselle. Sillä täytyy olla tärkeä rooli budjettien vajakriisin parantamisessa. Sen pitäisi lisätä solidarisuutta keskenämme. Me olemme sitä mieltä, että ilman riittäviä resursseja 2013 jälkeen meillä voi olla ainoastaan rajoitettu painoas sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa ja solidarisuusperiaatteen toteuttamisessa eu -ssa. Romani odottaa pakettia, joka ottaa huomioon taloudellisen kasvun ja, työpaikkojen luomisen tarpeen. And the development needs of the member states to... ja, jäsenvaltioiden täytyy käytä lähentyä. Nykybudjettikurin aikana eu ja potentiaalinen käyttö voi auttaa talouden elpymisessä. Se kasvavaikutus ja kilpailukykyvaikutus voi olla suurempi, kun investoidaan jäsenvaltioihin kohesio- politiikan ja maatalouspolitiikan alueella. Tämä auttaa myöskin sisämarkkinoiden projektin loppuun saattavassa. Romania kannattaa myöskin, että nykyinen budjetti, josta voi säilytetään, joka on jo nykyisessä rahoituskehikossa. Tämä tarjoaa riittävää liikkumisvaraa budjetissa, jotta luodaan tasapaino budjetit kuriin ja, ja kyvyn, se, kykymme, väli, ja kykymme vaikuttaa ennakoimattomiin taloudelliseen tapahtumisiin. Ja nyt Kroatian ja EUn parlamentaarisen yhteiskomitean puheenjohtaja Plenkovic Kroatian parlamentista. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. I prije svega zahvaljujem. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää ja komissiota, neuvostoa ja parlamenttia siitä, että kutsuitte meidät tähän korkean tason kokoukseen. Haluaisin kiittää erityisesti Jara Schulzia ja Jara Lamassuuria heidän lämpimistä tervetuloissanoistaan eilen illallisella. Puhun täällä Kroatian kansanedustajana, mutta en ole pelkästään Kroatian parlamentin eh, jäsen, vaan tulen olemaan yksi eh, tulevista Kroatian tarkkailijoista täällä Euroopan parlamentissa. Kroatia vähän aikaa sitten allekirjoitti liittymissopimuksen ja haluaisin kiittää täällä kaikkia kollegoita mukaan lukien unkarilaiset ja puolalaiset kollegat, jotka auttoivat meitä hyvin paljon viime vuonna. Me järjestimme kansanäänestyksen tammikuussa ja kaksi kolmasosaa Kroatian kansalaista äänesti Euroopan unionin liittymisen puolesta. Tässä yhteydessä meidän täytyy selittää eurooppalainen prosessi kansalaisillemme. Oli vaikea saada kansalaisten tuki Euroopan hankkeelle eh, talouskriisin ja julkisen velan kriisin aikana, kun eh, tällaisia kriisejä on ollut useissa Euroopan valtioissa viimeisten vuosien aikana. Tämänpäiväinen konferenssi on hyvä mahdollisuus ei vain oppia lisää monivuotisesta rahoituspuitteista, vaan myös oppia lisää siitä, miten eurooppalaiset poliittiset hankkeet eh, saavat budjettitukea miten yhdistää eh, Eurooppa 2020 strategiaa monivuotiseen rahoituspuitteistoon ja eh, mitä kansallisella tasolla täytyy tehdä, jotta voitaisiin päästä ulos kriisistä, mutta myös vahvistaa solidarisuusmekanismeja. Kroatiassa lähdemme kahdesta elementistä. Ensimmäinen liittyy liittymissopimukseen ja toinen on asia, jota pitäisin ennemminkin uuden jäsenvaltion luonnollisena odotuksena. Sen täytyy toisaalta ryhtyä säästötoimenpiteisiin, mutta toisaalta vastata myös muunlaisiin odotuksiin. Me haluamme vieläkin kohesiopolitiikkoja, jotka liittyvät investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Ja kun on kyse maataloudesta ja muiden investointien rahoituksesta, toivoisimme, että ne otetaan huomioon rahoitusnäkymissä ja erityisesti tämän kymmenen vuoden siirtymäajan aikana. Me myöskin odotamme riittävää rahoitusta yhteisten ulkorajojen suojelua varten. Toivoisin myös, että meidän äänemme kuuluisi eh, tässä ja muilla Euroopan unionin foorumeilla, koska puhumme nyt 28 jäsenvaltion unionista. Kiitoksia. Kalina Lukasevic. Kalina Lukasevic, EU-valiokunnan puheenjohtaja Latvian seimissä. Um, ladies and gentlemen, dear colleagues. Um... Hyvät naiset herrat, hyvät kollegat. Olen hyvin mielissäni siitä, että Tanska puheenjohtaja maana komission ja parlamentin kanssa jatkavat keskustelua, joka alkoi viime syksynä koskien monivuotoista rahoituskehystä ja miellyttävää, että kansallisten parlamenttien edustajat on kutsuttu mukaan Haluaisin viitata Tanskan edustajan puheeseen. Nämä periaatteet, jotka mainittiin, ovat vahva pohja monivuotoiselle rahoituskehykselle. Kiitoksia hyvin paljon tästä kehyksestä ja tästä keskustelusta. Haluaisin selvittää Latvian kannan ja Latvian parlamentin kannan monivuotoiseen rahoituskehykseen tulevana kautena. Tällä hetkellä Latvia on nettosaaja ja me tähtäämme kestävään kasvuun taloudessa ja seurauksena me emme enää olisi nettosaajia, vaan nettomaksajia unionissa, mutta me tarvitsemme infrastruktuuria ja inhimillistä pääomaa. Tämä on erittäin tärkeää itäiselle Baltian alueelle ja sen kehitykselle. Tämän vuoksi me olemme neuvoston kanssa samaa mieltä päämäärien suhteen ja jaamme Eurooppa 2020 strategian päämäärät, mutta me emme voi tietyjä kohtia ehdotuksessa jakaa. Ensinnäkin kohesiopolitiikka. Viime vuosina Latvia on toimeenpannut säästötoimia ja talouden tasapainottamista hyvin vastuullisella tavalla. Me olemme talouden kurin esimerkki maa. Me olemme toimeenpanneet ähm, talouspoliittisen sopimuksen ehtoja ennen kuin niitä on edes kirjattu. Ja tämä on vaikuttanut meidän äh, bruttokansantuloomme viime vuosina. Me uskomme, että kohesiopolitiikan varojen jakamisessa nämä toimet täytyy ottaa huomioon. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että ehdotetut toimet tarkoittaisivat sitä, että Latvian saama kohesioraha vähenisi 20 prosentilla, sillä Latvian talous, talous on elpynyt ja tämä on perusperiaatteiden vastaista. Mitään tukea ei eh, tarjota nyt niille maille, jotka toteuttavat vahvaa talouspolitiikkaa ja säästötoimia. Kohesiopolitiikka on hyvin tärkeää, kun halutaan houkutella investoijia ja se on auttanut meitä talouden uudelleen rakentamisessa ja elpymisessä. Meidän talouskasvumme viime vuonna oli 5,5 prosenttia. Toisekseen hyvin lyhyesti äh, liittyen YMP. -hän. Valitettavasti suorat tuet eivät ole nyt toteutettu tässä mallissa samalla tavalla kuin liittymisneuvottelujen aikana oli puhetta. Latvian maanviljelijät saavat yhä edelleen kaikkein pienimpiä suoria tukia, jotka ovat kolme tai neljä kertaa pienempiä kuin ne mitä heidän vastaavat kollegansa saavat muissa maissa, ja tämä on Euroopan unionin yhteisten arvojen vastaista. Sisämarkkinat tuottavat paljon etuja viljelijöille, mutta vain silloin, kun heidän lähtötasonsa on aivan sama kaikkialla Euroopan unionissa. Meidän tulisi pyrkiä huippuosaamiseen, se on talouden pohjana. Meidän pitäisi tukea tiedettä ja tutkimusta kaikkialla Euroopan unionissa, eikä meidän pitäisi huippuosaamiskeskuksia palkita vain joissakin osissa Euroopan unionia. Tämä on väärä lähestymistapa. Tasa-arvoisuus, tasapainoisuus, solidaarisuus, nämä ovat hyvin tärkeitä arvoja. Ja kun haluamme luoda talouskasvua ja työpaikkoja, meidän ei pidä unohtaa näitä perusperiaatteita tulevana monivuotoisen rahoituskehyksen kautena. Nämä periaatteet auttavat pitkän aikavälin talouskasvua. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Jara Fan, Euroopan parlamentin jäsen SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Olen sosiaalidemokraattien koordinaattori budjettivaliokunnassa ja myös esittelijä parlamentissa projektibondeista, joka näistä, joka Barroso mainitsi avaispuheenvuorossa. Minun puheenvuoroa kommenttia asioihin, joita Helle Tönningsmit otti esille. Hän otti esille tärkeitä asioita, oli kiitolle, kiitolle hänelle, mutta hän ei ole valitettavasti ihan täysin samaa mieltä kaikesta. Hän puhui budjetin uudistamisesta, siirtämällä varoja innovaatioon ja tutkimuksen kehitykseen, ja leikkauksen kohteet olisivat rakennerahastot ja yhteinen maatalouspolitiikka. Keskittyisin rakennerahastoihin ja kohesioon Minusta voisi olla parempi tapa saavuttaa modernisointia, ja se olisi rakennerahastojen käyttö uudistumisen välineenä, innovoinnin, infrastruktuurin, investointien välineenä. Mikään muu keino ei ole niin tehokas kuin rakennerahastot työpaikkoihin ja kasvun investoinnissa maissa, jotka sitä tarvitsevat. Solidaarisuuden nimissä meidän pitäisi kehittyä eniten vähiten kehittyneisiin alueisiin, Helle Tönning-Schmidt sanoo. Mutta tarkoittaa sitä, että rakennerahasta pitäisi lopettaa rikkaiden maiden tapauksessa. En ole varma useammasta syystä. Isommissa jäsenvaltioissa on myös huonossa asemassa olevia alueita, jotka tarvitsevat investointia integrointiin ja investointiin. En ole varma, saisivatko ne EU-varojen loppuessa rahoitusta kotimaiden budjetista taloustilanteesta, Ja rahoitus lopettaa rikkaiden alueiden huonossa asemassa olevilta alueelta. Silloin EUn kannatus laskisi alueella, kuten Walesissa tai Pohjois-Ruotsissa, jos tuo poliittinen konsepti on ennenkin aiheuttanut ongelmia. Rakennerahastot ovat myöskin rajat ylittävän yhteistyön kannalta tärkeitä. Täällä on myös kielteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia rakennerahastojen kannatuksessa rikkaammissa maissa, koska tämä Just Tour meille omamme keskustelu nousi siis jälleen henkiin. Miksi me maksaisimme, kun me saa mitään? Ja sitten siinä ajatus, että huonosti tuota projektit lopetettaisiin ja varat käytettäisiin tuottavampiin projektiin. Me olemme avoimia tällä, tämän ajatuksen tutkimuselle, mutta jos neuvosto aika merkittävästi lopettaa ohjelmia, merkittävästi olemme avoimia keskustelulle, mutta ongelma on, että jäsenvaltiolta ei tule mitään ehdotuksia. Ne eivät ole samaa mieltä sitä, mitä pitäisi leikata. Haasteen jäsenvaltiolla on, tehkää ehdotuksia, niin keskustellaan sitten vakavasti. Thank you. The next speaker. Kiitos. Bloklas alueiden komitean uh, äh, MFF ad hoc komitean puheenjohtaja. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärtääkseni meille muutama hetki sitten kerrottiin, että Euroopan unioni maksaa meille 67 penssiä päivässä, eli alle euron. Ja olen hyvin iloinen, voisin sanoa kollegoille tänään, että se lausunto, jos minulla on kunnia olla esittelijänä monivuotisista rahoitusnäkymistä, joka hyväksyttiin alueiden komiteassa lähes yksimielisesti ainoastaan kaksi henkilöä äänesti vastaan ja kumpikaan heistä ei ollut yhdistyneestä kuningaskunnasta. Olen ylpeä siitä. Kysyitte meiltä aikaisemmin, kuinka kunnianhimoisia haluamme olla. Euroopan unionina meidän täytyisi olla hyvin kunnianhimoisia ja meidän tulisi rakentaa nuo odotukset budjetteihimme ja sitten toteuttaa ne. Me tarvitsemme kasvua voidaksemme purkaa julkista velkaa ja yksityistä velkaa, jota on luotu Euroopan unionissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Muuten emme tule ennustamaan missään, mitä haluamme tehdä. Siksi meidän täytyy luoda työpaikkoja, kannustaa olemassa olevia yrityksiä ja luoda uusia yrityksiä, jos haluamme muuttaa tilannetta. Kysymys kuulee, miten onnistumme tässä, koska tällä hetkellä meillä on suuryrityksiä, jotka istuvat miljardien päällä eivätkä käytä niitä. Meillä on pankkeja, jotka istuvat miljardien puntien ja eurojen päällä eivätkä investoi PK-yrityksiin, joten mistä tuo tuki sitten tulee? Hyvät naiset ja herrat, se ei ole varmaan mikään yllätys, jos sanon teille, että me uskomme, että mm, Mm, tuo rahoitus tulee kohesio- ja rakennerahastoista, koska se on tapa äh, edistää kasvua. Ja haluaisin antaa teille vastauksen kysymykseen, jonka äh, Heimä esitti tänä aamuna, kun hän sanoi, mitä tämä budjetti saavuttaa, mitä sillä saadaan aikaan. Minä haluan sanoa teille, mitä se saa aikaan. Liittyen yhteen NATS 2-alueeseen, jossa on 1,2 miljoonan euron E- euron, 1,2 e- miljoonan e- henkilön väestön. Vuodesta 2000 tilastot ovat osoittaneet, että kohesiopolitiikka ja rakennerahastovat ovat luoneet 90 000 uutta työpaikkaa, ovat aloittaneet 17 000 yritystä, kouluttanut yli noin melkein 400 000 henkilöä ja on luonut 26 000 mahdollisuutta yrityksille laajentua. Tämä siis 1,2 miljoonan henkilön ähm, asukkaan alueella. Tämä tarkoittaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on äh, säästetty vähintään seitsemän 000 miljoonaa puntaa, jota ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuina. Ja lisäksi nämä ihmiset ovat ostaneet saksalaisia autoja, matkailleet Espanjassa, ostaneet hollantilaisia vihanneksia, ruotsalaisia huonekaluja, suomalaisia matkapuhelimia, italialaista viiniä ja muotia ja monia muita asioita, jotka ovat edistäneet eurooppalaista taloutta. Me olemme e, emme Euroopan yhteisö, vaan yhteisöjen Eurooppa ja on meidän etumme edistää eurooppalaista kohesiopolitiikkaa politiikkaa, niin kauan kuin tuemme sitä, niin kauan voimme eh, olla iloisia sen menestyksistä. Kiitoksia. Meidän pyrkikää pysymään aikata puheen aikarajoissa. Italian parlamentista Mikaele. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aloitan puheenvuoroni edustaja Whitein loppupuheenvuorosta, kun hän sanoi, että äh, budjetin täytyy olla investoiva budjetti. Budjetin täytyy keskittyä investointeihin, joilla voidaan vahvistaa talouksiamme, tehdä niistä kilpailukykyisempiä ja luoda työpaikkoja. Me olemme vakuuttuneita siitä, että juuri tällaisessa kriisivaiheessa meidän tarvitsemme äh, kehityksen moottoria ja Koheesiopolitiikka voi olla tällainen moottori. Joten kysymys, jonka esitämme, on se, että voiko koheesiopolitiikka olla tulevaisuuden politiikkaa? Minun vastaukseni on kyllä, jos tulevaisuudella tarkoitamme Euroopan talouden elvyttämistä, tasapainoisen ja tasa-arvoisen politiikan pohjalta. Kuitenkin haluaisin kritisoida hiukan komission ehdotusta. Ensinnäkin 40 miljoonaa, jotka on annettu Euroopan yhdistämisen laskee 348-336 miljoonan eh, euroon. Kuitenkin tarvitsisi kriisin kautta vahvistaa rakennerahastoja, koska ne vipuu eh, vaikutuksensa kautta vahvistavat työllisyyttä ja kasvua heikoilla alueilla. Sitten tämä siirtymävaiheiden alueiden kategoria, jonka tarkoituksena ainoastaan parantaa joidenkin parempien valtioiden saldoa. Lisäksi pitäisi ennemminkin ajatella sopimusten todellista tavoitetta, nimittäin sellaisten alueiden kasvu, jotka ovat kehityksestä jäljestä. Solidaarisuuden lisäksi tämä lisää Euroopan unionin kokonaishyvinvointia, koska nämä alueet ovat sellaiset, että niiden kasvupotentiaali on suurin. Ja sitten tämä niin kutsuttu capping tässä olen eri mieltä kuin unkarilainen ministeri. Komissio on sitä mieltä, että tämä katto asetetaan 2,5 prosenttiin BKTstä. Meidän mielestäni kohesiopolitiikan täytyisi pysyä alueellisena ja siksi tätä olisi laskettava niin, että määrärahat jaettaisiin tasa-arvoisemmin alueiden välillä. Lähiaikoina Euroopan, Italian parlamentti hyväksyy asiakirjan, jossa minä olen esittelijänä ja siinä tullaan toistamaan nämä kannat. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Bo Bernhardsson. Kiitoksia, herra Bober. Ruotsin parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Tack för ordet, herr Jos... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Tässähän ei ole nyt vaihtoehtoja. Ruotsin parlamentin kannasta liittyen pitkän aikavälin suunnitelmiin ja myöskin arvosteluun, jota tämä aloite on saanut osakseen. Haluaisin aloittaa sanomalla, että Ruotsin parlamentti on samaa mieltä perusperiaatteiden kanssa, vaikka erimielisyyksiä onkin tietenkin, kun mennään yksityiskohtiin. Me emme halua leikata budjettia. Me uskomme, että on tärkeää, että meillä on vahvaa kohesiopolitiikkaa, mutta meillä on kuitenkin rajaava asenne tiettyihin budjetin osiin. Me haluaisimme nähdä konkreettisia toimia. Me haluaisimme nähdä, että budjettia modernisoitaisiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme keskittyä kasvun ja työpaikkojen luomiseen, niitä luoviin välineisiin ja rajat ylittävään infrastruktuuriin ja eurooppalaisen lisäarvoon. Mutta tämä lähestymistapa on jotakin, mikä pitää saada aikaan prioriteettien uudistamisella ja uudenlaisella ajattelulla. Ja meidän tulee olla tehokkaita. Minulla on myöskin muutamia vastakkaisia mielipiteitä. Euroopan unionin budjetti ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin kansalliset budjetit, tämä on totta, mutta jokainen alueellinen, kansallinen tai Euroopan unionin budjetti, sillä täytyy olla omat rajansa, sen täytyy perustua niille tavoitteille, joita jokaisella tasolla on. Kansalliset budjetit vastaavat kaikista sosiaalisista kysymyksistä, koulutuksesta, terveydenhuollosta ja niin edespäin. Ja jäsenmailla on vastuuta kasvu- ja työllisyyspolitiikasta. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että Eurooppa ei koskaan tule pääsemään tästä talouskriisistä yli tällaisen säästöpolitiikan avulla, jota monissa jäsenmaissa harjoitetaan. Näin ei koskaan tapahdu budjetin kautta. Nyt minulta tätä aika loppua, mutta toinen argumentti suuremman budjetin eteen, ja tämä on hyvin kunnioitettava argumentti, on se, että Euroopan unionilla ei ole Varaa hoitaa kaikkia vanhoja tehtäviä. Meidän täytyy tehostaa ja modernisoida. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Adrian Severin Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että tämä tapaaminen voisi päästä samaan mielisyyteen siitä johtopäätöksestä, koheesio on sekä eurooppalainen että kansallinen kunnianhimo maan kohde. Turvallisuus on jotain, joka on jakamatonta. Jokaisen jäsenvaltion, jokaisen kansallisvaltion, jokainen on kiinnostunut taloudellisesta, sosiaalisesta, territoriaalisesta kohesiosta. Huol- voimakkaat taloudelliset erot ovat Euroopan vakaudelle ja turvallisuudelle riski kuin myös jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämän sanottua ne painottaisin sitä, että kohesiopolitiikan budjetti on jatkuvasti hyökkäyksen kohteena. Sen vanhat pirut, valtiotavallinen kilpailu ja populismi ovat vaarana. Kohesion politiikan pienentämistendenssi on vain julmin esimerkki tästä tendenssistä – on myös pyrkimyksiä käyttää ehdollistamista äh, varojen maksatuksessa, ja se on huolestuttava makroekonomiset tekijät, kuten äh, tuloksellisuusvarauma, ovat kohesiopolitiikan henkeä vastaan. Ne, jotka niiden kohesiovaroja tarvitsevat, ovat tietysti niitä, joilla on ongelmallinen makrotalouden menneisyys. Nämä ovat ne maat, joilla on eniten ongelmia tuottaa hyviä projekteja. Meidän täytyy ymmärtää, meidän täytyy löydä mekanismeja, jotka auttavat valtioita, jotka tarvitsevat varoja. Eivätkä korta varoja niille, jotka ovat kehittyneempiä ja kykenevämpiä niitä, kykenevämpiä niitä käyttämään. Tämä e- Euroopan komission ehdotus käyttää 40 miljardia euroa plus 10 prosenttia, 10 miljardia kohesirahastosta yhteyksien luomiseen on hyvä, mutta suhteellisesti ottaen ne maat, jotka eniten kohesioparoista saavat, maksavat myös sitä eniten. Me vaadimme takkuita, että kansallisia ää, budjetteja kunnioitetaan. Tällä hetkellä häviäjävät ne maat, jotka tarvitsevat eniten kohesivaroja, koska niiden hallinnolliset resurssit ovat pienempiä. Kohesioallokaation fiksaaminen 2,5 prosenttiin BKT riippumatta kehitystasosta on absurdia. Tämä ajatus on mer- dramaattinen rahoituksen pienentäminen hylkää solidaarisuusperiaatteen, joka pitäisi olla kohdisuus ytimessä. Täällä on sanottu, että Keynes, Keynesiläisyys yhdessä maassa on mahdotonta. Toivottavasti olemme samaa mieltä siitä. Herra Jurkovic, joka on Kroatian parlamentin budjettivaliokunnasta. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kiitokset parlamentille, komissiolle, Tanskalle puheenjohtajamaana siitä, että tuette vuoropuhelua, joka on menestyksen ennakkoehto. Kroatia on oppinut kovimman kautta, mitä kriisi merkitsee, mutta onneksi olemme oppineet, että pankin kriisi voidaan voittaa. Miten tulevaisuus voidaan rakastaa? Enemmän vuoropuhelua, yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja kustannusten tasapainottamista. Kroatia taas jakaa EUn ajatuksen, että meidän on luotava kasvulle, investoinnille ja työllisyydelle ehdot. Siksi meistä komission ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehokeksi on tasapainoinen ja realistinen, erityisesti kun keskitytään kohesioon ja otetaan huomioon EUn naapuristo, erityisesti lähinaapurista. Vakaus vaatii yhä voimakasta tukea. Toivottavasti jatkamme tältä linnalta. Kiitos. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Sidonia Javaleska. EPPn jäsen Euroopan parlamentista. Eh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Budjettikollegamme täällä rohkaisevat minua puhumaan ranskaa. En ole vielä valmis siihen ensi vuonna. Minä puhunkin puolaa. Szanowni Państwo. Hyvät naiset ja herrat. budjetin pitäminen nykyisellä tasolla ja budjetin tämänhetkisen rakenteen ylläpitäminen on asia, josta edeltävät puhujat ovat jo puhuneet, enkä aio nyt uudelleen nostaa esiin näitä argumentteja budjetin mm, kasvua edistävistä ulottuvuuksista. Minulla on niin vähän aikaa, että aion keskittyä vain kahteen asiaan, joita ei ole vielä nostettu esiin. Ja haluan hyötyä siitä, että täällä on jäsenvaltioiden parlamenteista kollegoja paikalla. Ja haluaisin vedota sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien kollegoihin, että tekisivät yhteistyötä niin, että Euroopan unionin määrärahoja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Omassa vaalipiirissäni huomaan usein, että suuri kysymys ei ole niinkään se, kuinka paljon rahaa on käytettävissä, kuinka vähän sitä on käytettävissä, vaan enemminkin mitkä ehdot ovat ja millä tavoin noita määrärahoja käytetään. Me emme ole tehneet riittävästi tämän asian suhteen. Meidän täytyy yhdessä vähentää edunsaajien hallinnollista taakkaa niin, että pystymme käyttämään olemassa olevia määrärahoja mahdollisimman hyvin. Toinen asia, jota ei ole vielä mainittu, mutta joka kannattaisi mainita, on se, että meidän tulisi mielestäni harkita myös budjetin muita aspekteja. Meidän tulisi katsoa myös muita määrärahoja budjetissa, joista kansalaiset hyötyvät. Ei pelkästään maatalousbudjettia tai kohesiobudjettia, vaan myös esimerkiksi koulutus, työntekijöiden liikkuvuus. Näissä summat ovat paljon pienempiä, mutta suorasti tai epäsuorasti ne parantavat huomattavasti ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla, mutta ne myöskin luovat eurooppalaista identiteettiä. Ja tällaisen rahoituksen roolia tulisi myöskin korostaa. Ja jos katsotte edunsaajien määrää, niin kyse on varsin rajallisesta määrästä ihmisiä. Tällaista liikkuvuutta pitäisi mielestäni olla enemmän ja kun puhumme suurista summista, niin me emme saisi unohtaa pieniä. Portugalin kansalliskokouksesta Elena Andrea. Eu gostava também de fazer alguns comentários sobre os temas que temos estado a debater e sobretudo... Kiitos. Minä haluaisin sitä pari, pari kommenttia päivän aiheesta. Ei pidä unohtaa, että se mitä teemme äh, täällä tänään on kriisin hetkellä tapahtuvaa. Meillä on ongelmia, joita ei ole ratkaistu kansallisella tasolla. Meillä on myös isoja budjettileikkauksia. Ja tällä on vakavia vaikutuksia yrityksille ja myöskin kansalaisten elämänlaatuun. Mutta toinenkin asia on tullut monta kertaa esille tänään. Ja tämä liittyy luottamuspulaan ja kansalaisten puuttuva tukeen EU-projektille. Ja sitä täytyy pohtia, täytyy miettiä EUn tarvetta koordinoida vastaus tämä kriisiin. Se on tärkeämpää kuin koskaan. Ja on tärkeää, että me keskustelemme solidaarisuuden ajatuksesta Euroopan rakentamisen pohjana meidän budjetti on yksi harvoista välineistä, jota voidaan saada kasvu liikkeelle, liikkeelle ja keino koordinoida politiikkaa. Komission ehdotukset tukee tätä. Nämä monivuotiset rahoituskehykset tukevat sitä. No, mutta toinenkin kysymys tähän liittyy, nimittäin Euroopan kansalaisuus ja liikkuvuus. Ja meistä komission ehdotus on hyvä lähtökohta, eikä meidän pitää alentaa tahtotilaamme. Meidän pitää olla rakentavia keskustellessamme näistä kysymyksistä, vaikka kaikkien on tunnustettava, että yhteisön budjetti on liian pieni ollakseen erityisen relevantti taloudelle. Täytyy myös todeta, että neuvottelun ei pitäisi vain puolustaa status quota ja nykypolitiikkaa. Ei pidä vain tuijottaa kansallisiin etuihin myöskään. Eikä myöskään pidä uudelleen kansallistaa politiikka-alueita. Sillä nettomaksajatkin hyötyvät hyvin kohesivaroista. Joten Euroopan budjettia voidaan sopeuttaa, sitä pitää sopeuttaa tulevaisuudessa. Meillä on mahdollisuus, emme voi palata kilpailukykyämme ilman parempaa kohesiota. To the Camera, the Netherlands. Jan Ormel Hollannista. As a member of the Dutch parliament, European Parliament about parlamentin jäsenenä haluaisin kiittää teitä mahdollisuutta puhua täällä parlamentissa monivuotisesta rahoituskehyksistä. Me olemme sitoutuneita Euroopan unioniin ja uskomme, että yhdessä voimme viedä Euroopan läpi maailmanlaajuisten haasteiden. Eurooppa voi olla voittaja. Olemme ylpeitä, jos näemme komission jäsen Kruusissa äh, naispuolisen eurooppalaisen voittajan täällä. Äh, mutta me olemme keskellä äh, talouskriisiä ja meidän täytyy tehdä tämä järkevällä tavalla. Meidän haasteemme on selvittää, mikä on parasta tehty nämä Euroopan tasolla ja mikä on jäsenvaltioiden tehtävä tai paikallishallinnon tehtävä, subsidiariteetti siis byrokratian ja hallinnon suhteen meidän täytyy olla erittäin tiukkoina. Alankomaat todella vetoaa Euroopan parlamenttiin, jotta se löytäisi ratkaisun eh, tähän kuukausittaiseen matkustussirkukseen eh, Strasbourgiin. Minä en pysty selittämään sitä eh, äänestäjillemme ja se antaa kielteisen kuvan Eurooppa-ideaalista. Me pyydämme, että että henkilöstöbudjettia leikataan sen sijaan, että sitä laajennetaan. Tuemme ulkosuhdehallintoa, Frontexia, innovaatioita, energiapolitiikkaa, ilmastonmuutosta, kaikki. E, tähän tietenkin tarvitaan määrärahoja. Eurooppa pystyy tekemään enemmän hyötyäkseen synergioista Euroopan unionin ja kansallisten budjettien välillä. Yrittäkää olla niin tehokkaita kuin mahdollista. Mm, tappakaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Äh, Kuten kuulette, en ole tässä mikään äh, eläintensuojelija. Eurooppalaiset menot joilla voidaan säästää kansallisia menoja, on helppo investoida, jos näkee, että säästää kansallisesti, jos investoi yhdessä yhteisiin haasteisiin. Haluaisin myöskin sanoa, että avoimuus ja valvonta ovat äh, todella välttämättömiä, jotta meidän menomme olisivat legitiimejä meiltä puuttuu vielä kansalliset lausumat kaikilta jäsenvaltioilta. Subsidiariteetti, solidaarisuus, maltillisuus ja synergia ovat erittäin tärkeitä, samoin kuin kansalliset tarkastuslausumat. Kiitoksia. Puheenvuoro Gabriel Ortiagalla. Espanjan kongressiin julkisten asetelmin valiokunnasta. El Parlamento Español es un parlamento... Kiitoksia puheenjohtaja. Espanjan parlamentti on parlamentti, joka on hyvin sitoutunut Euroopan integraatioprosessiin. ja unionin henkeen, ja se on jotakin, minkä kaikki parlamentin poliittiset ryhmät jakavat. Tässä mielessä meidän poliittinen keskustelu on nyt suuntautunut oikealle unionin oikeaan kulutuspolitiikkaan ja niiden tavoitteiden täyttämiseen, jotka vaativat solidaarisuutta Euroopassa, jotta me saisimme aikaan kasvua, yhteistyötä ja työpaikkoja kaikille eurooppalaisille. Tässä voisin tuoda kolme politiikkaa esiin. Ensin yhteinen maatalouspolitiikka. Mielestämme tämä politiikan ala on tarpeeksi vahva. Ja sen tulee säilyä sellaisena, sillä YMPn alkuperäiset tavoitteet täytyy täyttää. Mutta meidän täytyy myöskin tunnustaa, että YMPllä on monitahoisia tavoitteita. Sen päätavoitteiden lisäksi se myöskin vahvistaa lisämarkkinoita, parantaa ruokaturvallisuutta tai täyttää erilaisia ympäristöllisiä ja ilmastollisia tavoitteita. Ja on selkeää, että tämä on jotakin, mikä vaikuttaa Espanjan julkiseen mielipiteeseen hyvin vahvasti onko nyt meillä tarjolla riittäviä ratkaisuja maatalouden kriisiin, ja tämä on jotakin, mitä budjettikeskustelussa täytyy ottaa huomioon. Toisekseen Espanja, joka on ollut kohesiopolitiikan suuria nauttijoita, Espanja on voinut kehittää paljon infrastruktuuria sen ansiosta – ja Espanjan nykyinen kanta on se, että vahva kohesiopolitiikka täytyy säilyttää kaikille unionin jäsenmaille. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on hyvin tärkeää nyt. On tärkeää, että me kehitämme muitakin mahdollisuuksia kohesiopolitiikan sisällä. Ja meillä täytyy olla yksinkertaisempaa, helpompaa hallintoa niin, että malli olisi joustavampi. Ja meillä täytyy olla oikeaa taloudellista hallintoa luonnollisesti. Ja haluaisin myöskin huomauttaa, että meidän ei pidä unohtaa välialueita. Meillä pitää olla turvaverkko, joka tekee alueelle mahdolliseksi lähentymiskriteerien lisäksikin saada tarvitsemaansa tukea niin, että ne voivat edistyä ja siirtyä eteenpäin. Ja lopulta haluaisin korostaa tutkimus kehitys- ja innovointipolitiikkoja. Nämä ovat uusia välineitä, jotka tekevät mahdolliseksi pienentää teknologista kuilua, kuilua eri jäsenmaiden välillä ja tukea hyvinvointia ja kasvua kaikissa maissa. Tämän pitää olla jo itsessään päämäärä, mutta meidän täytyy myöskin tähdätä huippuosaamiseen – ja toimia niin, että kaikki jäsenmaat voivat saavuttaa tällaisen huippuosaamisen tason ja voivat käyttää näitä uusia tutkimuksia ja kehityksen mahdollisuuksia. Siksi me tarvitsemme rahastollista apua. Uskoisin, että on hyvä, että kansalliset parlamentit voivat osallistua Euroopan tason keskusteluun. Tämä on hyvin hedelmällistä ja uskon, että tämä tulee tulevaisuudessa olemaan hyödyllistä, kun muodostamme uusia yhteisiä mielipiteitä. Kiitoksia. Mrs. Kortoles is... Kortoles. Äh, Itävallan parlamentista. Hyvä puheenjohtaja, minä olen hyvin huolellisesti kuunnellut tänään ja miettinyt, minkä viestin vien kotiin äh, kansalliseen parlamenttiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä toisesta tapaamisesta. On äh, erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja hallitukset yhdessä yrittävät äh, mm, ratkaista tämän kriisin mahdollisimman pian ja varmistaa kasvu- ja työllisyyden, mutta äh, ei voi olla niin, että tämä säästökeskustelu, että sitä käydään vain kansallisissa parlamenteissa ja että kasvu- ja menopolitiikka siitä puhutaan vain Euroopassa. Meidän täytyy yhdessä keskustella siitä, mihin investoimme. EU-politiikka on aina investointipolitiikkaa, mutta sen on myös asetettava prioriteetteja. Monet prioriteetit ovat tunnistettavissa. Esimerkiksi Itävallassa me sovimme siitä, että haluamme aloittaa rakennemuutoksen, mutta koulutuksen, tieteen, tutkimuksen saralle haluamme asettaa painopistealueen. Ja tämän näin myös osittain eu budjetissa, mutta uskon, että meidän täytyy vielä selkeämmin nostaa esiin, millä aloilla EU-budjetissa säästetään ja millä aloilla EU sanoo, että näitä investointeja tarvitsemme. Koulutusta, tutkimusta, innovaatiota, ähm, tiedettä. Siksi mielestäni olisi tärkeää, että budjetti esiteltäisiin niin, että nämä alat jotka löytyvät eri otsakkeista, nostetaan vielä kerran esiin erikseen, niin että kansalainen voi sen helpommin nähdä, niin että käy ilmi, mitkä ovat painopistealueemme. Ja lopuksi hallinnon uudistus on meille kaikille tärkeää Rova Kroos jo puhui sähköisestä hallinnosta. Meidän täytyy palata kotiin niin, että meillä on ihan selkeitä konsepteja sen suhteen, millaista byrokratian purkamista täällä Euroopassa saadaan aikaan niin, että voimme sanoa, että yhdessä veneessä ollaan ja yritetään saada aikaan toisaalta hallintouudistusta, toisaalta varmistaa kasvu ja työllisyys tuleville sukupolville. Kiitos herra Pacheco Portugalin parlamentista. Senhora. Senhor Presidente, caros colegas. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä aloittaisin sanomalla, että jos tästä työstä jotain tulee, tästä että olemme koko päivän tehneet. Niin, se on yksimielisyys siitä, mikä on kaikissa puheenvuorossa tullut. Kaksi asiaa oikeastaan. Ensinnäkin on niin pitää investoida kasvuun ja työllisyyteen. Sen pitää olla perustuva strategia, jotta saavutettaisiin perussopimusten tavo- tavoitteet, kehitys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Ja kun me tätä kasvu- ja työllisyysstrategiaa ajattelemme, on välttämätöntä, että budjetti on riittävän iso. Tässä on siis vastakkainasettelua, vähän ristiriitoja. Kasvun pitää olla myös solidaarista Euroopassa. Kaikki ovat painottaneet yhteenkuuluvuuden merkitystä – investoimalla kuuluvuuteen saavutamme tavoitteet. Tämä on myönteistä kuulemassani. Tässähän on prosessi kohesion investointi ei ole minkään yksittäisen tahon suosimista, vaan unioni kokonaisuudessaan hyötyy. Sillä unionissa on epäsymmetrisyyttä, mutta meidän pitää kuitenkin pyr- olla kilpailukykyisiä Euroopassa. Vain yhdessä voimme voittaa, voimme luoda parempaa infrastruktuuria, parempaa kilpailukykyä ja siksi me olemme päättäväisesti halunneet investoida kasvuun ja yhteenkuuluvuuteen. Ja ne voivat olla saman kolikon kaksi eri puolta. Señora Ayala Sender, diputado al Parlamento. Ayala Sender, sosialistiryhmän jäsen Euroopan parlamentista. Sí, primer lugar, bueno, pues alega... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen mielessäni siitä, että tämä kokous on järjestetty. Olen itse liikennevaliokunnassa rahoituskehyksen suhteen yhteisesittelijänä, joten on erittäin miellyttävää olla täällä tänään ja kuulla kansallisten parlamenttien edustajia ja toimielinten edustajia näiden tärkeiden kysymysten suhteen. Tänä aamuna keskustelimme tuloista ja nyt yritämme muotoilla kasvun ja investoinnin suhteen eurooppalaista näkökulmaa. on äärimmäisen tärkeää saada Euroopan unionista kansainvälinen taloudellinen valta. Sen me haluaisimme saavuttaa. Tämä ei vaikuta vain jäsenmaihin, mutta muihinkin. Ja jäsenmaat eivät ehkä ole ymmärtäneet tätä täysin tähän mennessä, tätä välttämättömyyttä investoida, sillä meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja saada aikaan edistystä. Ja tässä Investoinnit ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi kuljetusalalla. Ja vuosien 2007 ja 2013 välillä on tapahtunut suuria muutoksia, tämä on totta. Meidän pitäisi olla globaali taloudellinen vaikuttaja, mutta kaikki on suhteellista, jos esimerkiksi Islannissa tapahtuu tulivuoren purkaus, sillä on vaikutuksia – ja kun tulevassa budjettiehdotuksessa puhutaan Euroopan yhdistämisestä, se, mitä me pyrimme nyt toteuttamaan, on se, että koska me olemme olleet ähm, infrastruktuurin suhteen jäljessä 20 vuotta, ja tänä aikana muut alueet, kuten Brasilia, Kiina ja Yhdysvallat, ovat investoineet infrastruktuurin ja säilyttäneet olemassa olevaa infrastruktuuria. Me olemme nykyisessä tilanteessa se, mitä me haluaisimme nyt saada aikaan, on eurooppalainen lisäarvo. Me haluaisimme vahvistaa taloudellista ja alueellista kohesiota. Me haluaisimme poistaa eurooppalaiselta liikenneverkostolta esteet ja rajat, jotta voisimme saada turvallista liikennettä aikaan. Me haluamme synergiaa kuljetuksen, telekommunikaation, urbanien verkostojen välillä ja me tarvitsemme koordinointia luonnollisesti näissä toimissa ja me haluaisimme kansallisten rajojen ja rajoitusten ulkopuolelle edetä. Kaikki tämä voisi tukea taloudellisen, talouden kasvua ja kehitystä ja päättää pirstaloitumisen kun olemme tilanteessa, jossa elpymistä ei tapahdu tarpeeksi. 15 miljardia euroa. Sen tulisi olla kasvun vipu. Ja meidän tulisi taas tehdä tässä sellaisen kasvun, joka on kestävää ja tasapainoista. Euroopan unionin ei pitäisi jäädä äh, jumiin ja jäädä jälkeen. Kiitoksia. Sultan Nograd. Sultan Nagradi äh, eh, Unkarista. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, köszönjük. Kiitoksia. Arvoisat paikalla olijat, kiitän kutsusta tähän foorumiin. Minä haluaisin sanoa muutaman sanasen sen toistamatta sitä, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin puhua yhteiskunnallisesta kohesiosta, yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta. Ja perustan argumenttini herra Vaitin sanoille. Luottavatko kansalaiset Euroopan unioniin, jos kriisin aikoina EU ei ole valmis auttamaan? Aamupäivällä kysyttiin usean otteisiin voidaan odottaa Euroopan kansalaisilta sitä, että he maksavat enemmän EUn budjettiin? Voidaanko odottaa EUn kansalaisilta niillä alueilla, jotka kärsivät eniten kriisistä, että ne he antavat enemmän EUlle, vaikka EU ei autakaan heitä enempää, vaikka nämä kansalaiset olivatkin ennen EU-kumppaneita, innostuneita EUsta, ovat tehneet jo uhrauksia EUn integraation puolesta, ovat nähneet, että muut ovat voittaneet, kun he ovat hävinneet. Ei siis ole hyväksyttävissä se, että kohesio politiikka ja kohesiopolitiikan määrärahoja leikataan ja samalla jätetään yksin ne, jotka kärsivät eniten, koska sanotaan, että EU on yhtä kuin EUn budjetti, niin sitten eh, nämä kansalaiset ajattelevat, että kun EUn budjetti kutistuu, niin sitten eh, heille päätyy vielä vähemmän. Ja jos suurin osa yhteiskunnassa on tyytymätöntä, niin tämä tulee vahvistamaan ääriliikkeitä, erityisesti äärioikeistoa, ja vasta silloin EU oikein kunnolliseen kriisiin päätyykin, ja se on paljon suurempi kriisi, jos meidän täytyy ryhtyä torjumaan äärioikeistolaisia liikkeitä. On paljon helpompi saada kansalaiset nyt puolellemme kuin myöhemmin torjua äärioikeistoa. Unkarille on aivan selvä, että kun budjetti on pienempi, niin kohesi on pienempi ja se johtaa luottamuksen vähenemiseen ja solidaarisuuden vähenemiseen ja tätä kautta vähenee myös yhteistyöhalukkuus. Meidän mielestämme ei ole hyväksyttävää, että halutaan leikata 20 prosentilla kohesiorahastoa meille, kuten Latviassa ja Liettuassa. Unkari on unionin liittolainen, mutta olemme sitä mieltä, että Rova Danuta Hybner oli oikeassa, kun hän puolusti kohesiopolitiikkaa. Edith Herzog, SD-ryhmän jäsen Euroopan parlamentista. Tämä konferenssin järjestäminen oli erinomainen idea. Aalleen teollisuusvaliokunnan esittelijä monivuotisiin rahoituskehitykseen liittyen. Aloitan suosikkisitaatillani. Mikään ei anna elämässä niin paljon toivoa kuin dietin ensimmäiset 24 tuntia. Ensimmäisen 24 tunnin kuluttua huomaa, että lopettamalla syömisen huomaa, että se ei tulevasta paranna. Sitten alkaa urheilu. pari vuotta olemme puhuneet tietistä, eli nykyispolitiikasta nyt on aika puhua urheilusta. Ja se tarkoittaa ainakin kolme aluetta teollisuuden alueella. Ensinnäkin yhteen kytkyt energia- ja informaatioteknologia-sektorit. En tarkoita eilisen sek- sektoreita, vaan tulevaisuuden energia- ja ää, informaatioteknologiasektorit. Me tarvitsemme tämän yhteenkytkemisen lisäksi siis toisenlaista urheilua 22 mukaista tutkimus- ja kehitystyötä Euroopan parlamentissa. Puolueet tulevat tukemaan tällaista urheilua. Meillä oli tästä konferenssi tällä viikolla, ja siellä selvästi todettiin, että tieteellinen erinomaisuus, mukaan, no, mukaan lukien kyky omaksua teknologiaa nopeasti, on takaa tulevan teknologisen erinomaisuuden. Ja kun me urheiluohjelma aloitamme, niin tämä pitää myös. Me tarvitsemme Galileoa, Iteria ja muuta tällaista. Kolmeksi me tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa Euroopalle. Ensinnäkin tuotantolaitoksia Euroopassa, koska innovaatio on seuraava aste, tietotaidon seuraava aste tulee ensimmäisestä tuotantolaitoksesta. Osa varoista täytyy käyttää siihen. Se merkitsee myös uutta PK-politiikkaa. Meidän täytyy saada pk-yritykselle tukea kaikissa maissa, vanhoissa ja uusissa, uusissa kaikkialla. Ja lopuksi olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka sanovat, että me tarvitsemme Eurooppaa, mutta Eurooppaa kaikille. Me Euroopan sosialistit olemme täysin eri mielestä siinä, että makrotaloudellisiin haasteisiin pitäisi iskeä kohdallisiin politiikan sanktioilla. Me haluamme Energiaa kaikille, digitaalisuutta kaikille, Eurooppaa kaikille. Se meidän pitää saavuttaa. Thank you. Kiitos. Herra Sarjusvonski, Euroopan parlamentti. Let me raise two issues. Kiitoksia puheenjohtaja. Toisin kaksi huomiota. Ensinnäkin budjettiin liittyen budjetin koko on pieni, mutta sen lisäksi on hyvin antelias rinnakkaisbudjetti Euroopan 27 budjetti. Ja sitten, jos me jaksamme kaikki erilaiset pelastuspaketit, apupaketit laskea, niin ne vastaavat 45 prosenttia. Eli nyt tässä on Meillä on siis tässä kysymyksessä tulonsiirrotilanne, enkä sano, että tämä on paha asia, mutta sanoisin, että tämä osoittaa, kuinka vahvasti me puolustamme kohesiopolitiikkaa. Seitsemän vuotta kohesiopolitiikkaa vastaa yhtä Kreikan apupakettia. Sitten seuraava huomioni. Minun täytyy ottaa huomioon se, että ulkoinen näkökulma budjetissa on täysin unohtunut. Kyseessä on myöskin investointi. Meidän ei pitäisi nyt keskittyä vain yksittäisiin kohteisiin. Me olemme globaalissa taloudessa ja meillä on naapureita. ei jos me investoimme ulkotoimiin, me saamme naapuruuden vakautta, me saamme rauhaa vastineena ja lopultakin saamme demokratian ja mm, muita arvoja, joita kunnioitamme takaisin vastineena. Tulevina seitsemänä vuonna 2014 kasvu on pienempää kuin edellisenä vuonna ja kaikki keskustelevat globaalista Euroopasta, mutta tämä politiikka on erittäin tärkeä ja rakenteellisesti alirahoitettu ja tämä on vaarallista minä sanoisin, että turvaus on, turvallisuus on tärkeämpää kuitenkin kuin vauraus. Taloudelliset eh, seuraukset siitä, että naapurustoalue on levotonta, tämä aiheuttaa vaikutuksia öljyn hintaan ja muihin eh, tekijöihin. Ne ovat paljon, paljon vakavampia kuin tämä yksi prosentti budjetista. Eli eh, ulkosuhdehallinto, tämä pitäisi olla myöskin mukana. Se tarkoittaa kasvua, vakautta Tämä ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä. Se on meidän omissa intresseissämme aivan sen mukainen. Mrs. Carvalho, EPP. Carvalho, EPP-ryhmä, Euroopan parlamentin jäsen. President, minister arvoisa puhemies ministerit, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät kollegat. Minä haluaisin korostaa synergian äh, luomisen tärkeyttä ja yhteyksien luomista EUn ja eri rahastojen välillä, e- e- EUn budjetin sisällä ja kansallisten budjettien välillä Suurin osa teistä tietää Horizon 2020. Se on tuleva puiteohjelma tutkimuksella ja innovaatiolla ja olen tässä esittelijänä. Haluaisin antaa esimerkin tätä tieteen ja innovaation alalta, johon on kiinnitettävä erityisesti huomiota on kiinnittävä huomiota Horizon 2020 ja erilaisten eurooppalaisten kansallisten ja alueellisten rahastojen välillä. Haaste, joka eh, meillä on edessämme, vaatii usein kriittistä massaa, korkean teknologian laitteistoa, joka voidaan hoitaa paremmin Euroopan tasolla. Kuitenkin meidän täytyy yhdistää voimavaramme ja saada aikaan tällainen monirahoitteinen lähestymistapa ja yhdistää eri rahoitukset. Horizon 2020 ja rakennerahastot pitäisi luoda silleen, että niiden välillä voidaan luoda synergioita. Rakennerahastoja tulisi käyttää kapasiteettien rakentamiseen tutkimuksessa ja kehityksessä, ja rakennerahastot voivat myös helpottaa siirtymistä markkinoille rahoittamalla esimerkiksi pilottivaihetta ja poistamalla esteitä markkinoille. Minun mielestäni rakennerahastojen prosenttiosuus, jota käytetään tutkimuksia innovointiin, on nostettava. Jotta voimme kuitenkin luoda näitä synergioita, tarvitsemme yksinkertaisia sääntöjä ja Mm, jonkinlaista yhteensopivuutta säännöissä. Me tarvitsemme koordinointia, kun määrittelemme prioriteetit ja tavoitteet. Siksi on erittäin tärkeää, että me teemme yhteistyötä EUn toimielinten sisällä ja eri yksiköiden välillä, jotka vastaavat eri rahastoista ja myöskin EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voimme luoda parhaat toiminnat ja ohjelmat Euroopan tulevaisuutta varten. Kiitoksia. Thank you very much. Well, there are still, uh, three members of this conference. Kolme jäsentä on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Voisin, he ovat puhuneet ja aamulla. Voin antaa heille puheenvuoron, jos he puhuvat vain minuutin. Jos tämä hyväksytään, Ensin Setsik, EU-valiokunnan puheenjohtaja Tsekistä. Kiitos puheenjohtaja. Joukko ihmisiä on tukenut kohesiopolitiikkaa. Tsekin senaatti pitää kohesiopolitiikkaa yhtenä ratkaisvimmista budjettikeskusteluissa. Mainitsen kaksi yksityiskohtaa. Tsekin senaatti ei halua 1 prosentin reservin luomista – me pitäisimme tuota mahdollisuutena asettaa alhaisia tavoitteita. Toiseksi ehdollistaminen on usein läheisyysperiaatteen kannalta ongelmallista. Kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeää, mutta ei sitä saa väärinkäyttää. Sen on on tarkoitus saada kehitys liikkeelle köyhällä alueella. Ei se ole mikään tippa, joka tukisi laiskuutta. Mr. se oli lyhyttä, kiitos. Kosta Neves, Portugalin parlamentti, minuutti. Obrigado, senhor presidente. minuto que eu gostaria de dizer é... Kiitoksia, puhe- johtaja. Minuutissa haluaisin vain huomauttaa seuraavaa. Me kokonaisuudessaan me tuemme oikeastaan Euroopan komission ehdotusta, mitä tulee rahoitusnäkymiin. Kuitenkin olemme huolissamme mahdollisista leikkauksista yhteisessä maatalouspolitiikassa ja kohesiopolitiikassa, koska nämä ovat politiikan aloja, jotka vaikuttavat nimenomaan paikan päällä ja jotka lisäävät yhteenkuuluvuutta. Kohesio ei ole pelkästään mielenkiintoinen termi, vaan se on myös sitoumus sopimusten kautta. Kiitoksia. Fernandes, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on vakuuttanut minua vielä enemmän siitä, Meidän pitää maatalouspolitiikan ja kohesiopolitiikan alueella toimia. Parlamentti on sanonut, että leikkauksia siellä ei saa tehdä. Meidän täytyy sopia summista ja sen jälkeen pitää siirtyä muille politiikka-alueille ja siellä muita prioriteetteja. Sitten 2020 strategian. Siitä emme ole niin paljon puhuneet tänään, mutta siinä on viisi tavoitetta vuodelle 2020. Niiden saavuttamiseksi on seitsemän asiaa, jotka pitää eri olla pitää te- tehdä. Ja sitä varten tarvitaan rahoitusta ja, ja asioita voidaan tehdä vähän toisin tavoin alhaalta ylöspäin. Esimerkiksi maatalouspolitiikan alueella – Minusta maatalouspolitiikan toteutetaan tässä aloittaa alhaalta ylöspäin. Ja nyt meillä on 15 minuuttia vastauksia ja kommentteja. Ja ensiksi annan puheenvuoron Euroopan parlamentin edustajalle Rammer Bögelle, joka on Kalfinin kanssa toinen esittelijä rahoituskehikosta. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että keskustelu tänä aamuna iltapäivänä osoittaa vihdoinkin, että omat verot, korjaukset ja toisaalta meno, joka perustuu vaatii eurooppalaisiin arvoihin ja 2020 strategian henkeen liittyvät toisiinsa ja toimielimet eivät saisi unohtaa tätä. Niiden pitäisi olla valmis valmistautuneita ratkaisuun, joka perustuu sopimuksiin kummastakin näistä elementeistä. Tietenkin meidän on löydettävä tasapaino solidaarisuuden, subsidiariteetin ja budjettikurin välillä. Tämä on velvollisuutemme. Budjetin modernisoiminen, tutkimuksen ja kehityksen edistäminen, tulevat investoinnit ja uusien rahoitusvälineiden mukaanotto on välttämättömyys. Toisaalta me emme saa unohtaa solidaarisuutta ja energia- ja ruokahuollon turvaa. Ne ovat erittäin tärkeää eurooppalaisen itsenäisyyden kannalta. Ja mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, se on vieläkin alirahoitettua ja siitä puuttuu todellista eurooppalaista yhteistyötä. Me haluan lisätä, että parlamentti on valmis neuvottelemaan sopimuksesta, jotta päästäisiin ratkaisuun tämän vuoden loppuun mennessä jotta vältettäisiin lykkäyksiä täytäntöönpanoissa kun on kyse uusien sääntöjen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja myöskin lykkäyksistä maksuissa suurissa investoinneissa, joita jäsenvaltiot ja alueet todella tarvitsevat. Mutta on erittäin tärkeää ja tässä nyt vetoan Tanskan puheenjohtajavaltion. Arvostamme kovasti sitä, miten tämä prosessi, joka on alkanut Puolan puheenjohtajuuskauden aikana, jatkuu Tanskan puheenjohtajakaudella – mutta me odotamme, että tulevina viikkoina parlamentin suositukset neuvottelulaatikoista, joista voidaan keskustella sitten kesäkuun huippukokouksessa, että niissä meidän suosituksemme todella otetaan huomioon eikä niitä syrjäytetä. En nyt haluaisi varoittaa tässä ketään, mutta haluaisin sanoa teillä, että esimerkit hyväksymismenettelyssä tai yhteispäätösmenettelyssä, kun oli kyse esimerkiksi Aktasta tai Marokon kalastussopimuksesta, osoittavat, että on parempi keskustella meidän kanssamme ajoissa kuin tehdä joku sopimus ja heittää se vain pöydälle. Tämä saattaisi sitten herättää jonkinlaista tuoda esiin eräänlaisen kannan parlamentin puolella, että tällä tavoin voisimme hukata aikaa. Meillä on hyväksyntämenettely monivuotisista rahoitusnäkymissä, meillä on yhteispäätösmenettely yli 65 monivuotisessa ohjelmassa ja todella pyydän, että neuvosto kunnioittaa tätä eroa Hyväksyntämenettely tarkoittaa, että parlamenttiin täytyy hyväksyä ennen kuin neuvosto voi tehdä yksimielisen päätöksen. Tämä tarkoittaa tiettyä menettelytapaa ja pyydän monivuotiset hankkeet perustuvat yhteispäätösmenettelyyn ja jos tätä ei huomioida, niin pyydän, että komissio toimii sopimusten vartijana. Haluan sanoa tämä aivan selvästi. En voi uskoa, että tässä voidaan edetä ilman etenemistä omissa varoissa. Meidän täytyy olla lojaali myöskin sopimusten sisällölle ja hengelle, eikä vain silloin kun haluamme. Tämä on viesti niille jäsenvaltioille, jotka vielä vastustavat sopimuksen tekstiä näillä aloilla. Haluaisin myöskin vielä yhtyä siihen, mitä italainen kollega Junioli sanoi joustavuudesta. Mitä monimutkaisempia luvut ovat, sitä enemmän joustoa tarvitaan monivuotisissa rahoituskehyksissä ja vuosittaisessa budjettimenettelyssä. Tämä on parlamentin erittäin tärkeä asia kysymys siitä, mitä tehdään käyttämättömillä määrärahoilla vuosittaisessa budjetissa. Se on siirrettävä erityisrahastoon, jotta seuraavassa budjettimenettelyssä voidaan päättää siitä niin, että on riittävästi joustavuutta vastata uusiin haasteisiin ja että voidaan käydä todellista poliittista keskustelua vuosittaisessa budjettimenettelyssä. Sitä ei välttämättä aina käydä parlamentin ja neuvoston välillä. Me tiedämme, että tänä päivänä Täällä oli enemmän kohesion ystäviä ja maatalouden ystäviä, ja minä vähän etsin niitä ystäviä, jotka neuvoston osalta halusivat säästää rahaa. Mutta meidän ei tulisi ainoastaan puhua sadan miljardin leikkauksista, meidän tulisi puhua lisäarvosta, kasvusta ja työllisyydestä, ja meidän tulisi puhua ohjelmien laadusta ja ehdoista, joilla saadaan räätälöityjä ohjelmia jäsenvaltioille silloin, kun tarvitaan äh, toimia nuorisotyöttömyyden kannalta, edistettävää pk-yrityksiä tai tutkimusta ja kehitystä. Ja olen pahoillani siitä, että komissio ei vastannut riittävällä tavalla äh, tarpeeseen yksinkertaistaa sääntöjä, oli kyse sitten maatalouspolitiikasta tai kohesiopolitiikasta. Tässä tilannetta on vielä korjattava. Jos viisitoista kaksikymmentä prosentin ylimääräinen hallintotaakka eh, on tässä, niin sitä ei kyllä voida hyväksyä. Lopuksi puheenjohtaja haluan sanoa, että meidän on tunnistettava synergiaedut kansallisten ja Euroopan budjetin välillä. Haluan sanoa, että tämä konferenssi ja myöskin eurooppalaisesta ohjausjaksosta pidetyt konferenssit osoittavat, että mahdollisesti parlamenttien puhemiesten on löydettävä aikataulussaan eh, sopivia aukkoja, jossa pidetään tällaisia kokouksia, eikä ole muita kansallisten parlamenttien tai Euroopan parlamentin kokouksia, koska tämä on todellinen mahdollisuus käydä todellista eurooppalaista keskustelua, joka perustuu parlamenttien keskusteluun ja jota ei käydä suljettujen ovien takana. Ja lopuksi on sanoa, mistä ne on sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Mm, tästä parlamenttikin on yhtä mieltä. Ja haluan sanoa aivan selvästi, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin silloin vuonna 2013 monivuotoisten rahoitusnäkymien katot pysyvät sellaisenaan. Tämä ei ole sellainen kriisi, että parlamentin täytyisi neuvotella noiden lukujen alta. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. White for the Irish Parliament. Kiitos, herra White. Kiitos puheenjohtaja. Böge on esittänyt erinomaisen yhteenvedon päivän keskustelusta. Ja voin olla vain samaa mieltä. Hänen yhteenvetonsa on ollut selkeä ja hyödyllinen. Mutta minulla tämä on ollut erittäin rikas keskustelu. Tässä tämä on paljon kotiin vietävää. Puhumme kunnianhimostamme sitä olemme osoittaneet. On vaikea miettiä, miten tuo kunnianhimo toteutuisi. Tässä me pienetään budjettia. Ei puhuta nyt äh, argumenttien laadusta. Faktat osoittavat, että jos ihmisten osoittamaa kunnianhimoa voitaisiin toteuttaa, tuskinpa rahoituksesta voidaan leikata tuon kunnianhimon toteuttamiseksi. Minäkin olen huomannut. Harva täällä viittasi pienempien menojen ää, puoleen. Kaikki me olemme tietysti aktiivisesti politiikassa. Tuollainen ei ole meidän luontamme mukaistakaan, mutta on tärkeää ymmärtää, kuten herra Böke totesi, että menojen puolella – kun me haluamme menoja, meidän täytyy myös ajatella tuloja. Meidän täytyy käydä keskustelua parlamenteissa, yhteisöissä, valitsijoiden kanssa. ainoastaan selitäksemme, mitkä parametrit meillä on, vaan myös puolustellaksemme tavaraan käyttöä ihmisille, jotka loppujen lopuksi tekevät päätöksensä käyttämällä verovarojaan kaksi näkemystä ja mieleeni tältä iltapäivältä. Yksi on se tasapaino ruokavalion ja urheilun välillä. Arvostan sitä. Olen kokenut ehkä itse mutta maassa aika paljon diettiä eikä, ja ehkä ihan tarpeeksi urheilua. Ja jos me urheilemme silloin ehkä dietin tarve vähenee nopeammin kuin ajatellaankaan. Sitten yksi käsite, joka täältä tulee esille, on solidaarisuuden käsite. Se kuuluu kautta puheenvuorojen. Usein aika liikuttavasti, kun puhutaan kohasio rahoituksen tarpeesta puheen toisensa jälkeen. Erittäin voimakkaasti ilmaista tämän. Nuo äänet kohesio rahoituksen ylläpidon tarpeen lisäksi. No äänet, niitä täytyy kuulla. Tämä on erittäin tärkeä osa sitä, mitä edessä on, mitä täytyy tehdä. Tanskaa täytyy onnitella maana sitä työstä, mitä tänään tehtiin, mitä tehdään monivuotisten rahoituskehitysten suhteen. Tiedän, että Kypros ottaa tämän harteilleen vuoden puolessa välissä. Ja jos saavutamme tavoitteet vuoden loppuun mennessä, se on oikein hyvä asia. Mutta uskon, että meillä on vielä seurantatyötä. Seura- seuranta puheenjohtajakauden aikana, joka on Irlanti ensi vuoden alussa. Kiitos, että pystyt min- te minut puhumaan täällä. Tämä on ollut erittäin innostavaa ja toivottavasti tämä jatkuu. Thank you very much, Mr. White. Kiitos, herra White. Tässä tuli paljon kohesiosta puhuttua, mutta on olemassa Horisontti 2020 ohjelman äh, Euroopan politiikan ja kohesiopolitiikan välillä äh, yhteys. Äh, tutkimus ja innovointi on hyvin tärkeä meidän kohesioaloitteessamme ja aluekehityksen suhteen, mutta ja tiedän, että eräät mainitsivat tämän, koherenssi eri ohjelmien välillä on erittäin tärkeää, sillä se tulee parantamaan niiden vaikutusta. Ihan arkipäiväisesti sanottuna, jos ne yhdistetään toisiinsa oikealla tavalla, paljon enemmän vaikutusta syntyy niiden pohjalta. Kun puhutaan varoista, joita ei ole käytetty, en voisi olla enempää samaa mieltä. Minä olen aikaisemman Ähm, komission aikana, kun hoidin muita tehtäviä, kokenut tämän tyyppisen tilanteen. Varoja oli käyttämättä ja ne palautuivat. Ja meidän piti satojen, siis tässä oli kyseessä paljon, paljon rahoja, satoja miljoonia euroja, ei mitään pikkurahaa, ja vain osa siitä käytettiin. Jäsenmaat pitivät parempana toimia toisin. Ja tässä oli kuitenkin kysymyksessä se, että investoitaisiin ei vain Euroopan talouteen, mutta meidän tulevaisuuteemme. Kuten tässä Alankomaiden edustaja sanoi, myöskin Euroopan komissiossa me teemme ainakin 5 prosenttia omassa toiminnassamme säästöjä, eli me emme pyri tästä pääsemään ohi. Ja aivan yksi esimerkki, tämä on ainut esimerkki, kun voisin antaa, jos me puhumme tutkimuksesta ja tieteestä. Tämän paneelin aikana noin 500 uutta tieteellistä artikkelia julkaistaan, aivan siis vain tämän iltapäivän aikana. Meidän täytyy varmistaa, että tutkijat ja opiskelijat saavat pääsyn näihin julkaistuihin artikkeleihin. Meidän täytyy tukea opiskelijoita ja tutkijoita. He ovat meidän paras investointimme tietyllä tavalla, kun haluamme uutta innovoivaa lähestymistapaa talouden ja yhteiskunnan suhteen luoda. Meillä on olemassa jo nopea verkosto, joka yhdistää tutkimuskeskukset ja yliopistot ympäri Euroopan. Se on noin tuhat kertaa nopeampi kuin tavallinen laajakaistayhteys, jota 2020-ohjelma vaatii. Sanoisin, että yleisen laajakaistatavoitteen suhteen ei olla oltu tarpeeksi kunnianhimoisia. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi todella ottaa huomioon. Korkean tason laaja yhteistyö ja siihen keskittyminen. Sitten yksi esimerkki, kun keskustelemme informaatiosta. Tähän viitattiin jo. Jos me tarkastelemme yksittäisiä ähm, tietoja viestintätekniikkajärjestelmiä, meidän täytyy saattaa terveydenhuoltoalalla tieto potilaiden saataville. Meidän pitää pystyä käyttämään hyvin hyödyllisiä tilastotietoja, joita on olemassa näissä verkostoissa. Tämä voisi olla todellinen vallankumous, se voisi olla johtava voima Euroopassa, mutta sen täytyy olla meidän uudistusehdotustemme eh, kanssa yhtäpitävä. Tiedon suojelu on tärkeää ja meidän täytyy tukea nopeita digitaalisia yhteyksiä, kun haluamme yhdistää eurooppalaisia keskuksia. Ottakaa tämä huomioon, se on ehdottomasti tulevaisuutta ja tulevaisuus alkaa tänä iltapäivänä. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt Mikolai Navgelevich ulkoasiaministeriöstä puolesta. Make two comments. Kaksi kommenttia. Ensiksi haluan onnitella parlamenttia, pohjohtajavaltiota, komissiota siitä, että järjestitte tämän konferenssin. Se missio on erittäin tärkeä. Me olemme erittäin kiinnostavassa vaiheessa neuvotteluissa. Emme tiedä, pysymmekö aikataulussa. Emme tiedä, missä loppusopimuksen sisältö on, mutta tiedämme, että vääntö alkaa kohta. Tämän päivän foorumi on ollut erittäin tärkeä, erityisesti jäsenvaltioiden edustajille, jotka ovat neuvostossa, kestävää kuunnella – tai näkemyksiä. On erittäin hyvä, että kohesion ystävät ovat lähteneet liikkeelle suurin joukoin. Se että tämä joukko on kohe... siinä kohesiota. Mutta ollaan aika pettynyt, että nettomaksajat ovat aika hiljaisia. Se hämmentää. Mitä se tarkoittaa? Hyväksyvätkö he me, meidän argumenttimme? Toivon niin. Mutta en ole sinisilmäinen. Ehkäpä se on se. Ne haluavat keskustella isosta luvusta eri muodossa, eri formaatissa. Ja lähellä päätöshetkeä. Haluan tukea ajatusta, joka on varmasti Tanskan sydäntä lähellä, että keskustelu monivuotoista rahoituskehyksistä on eurooppalainen transparentti keskustelu – Joten päivän keskustelulla oli erittäin hyvä tarkoitus. Toinen kommenttini oli, että oli kiinnostavaa kuulla erilaisia näkemyksiä. Uskon, että MFF-keskustelu on natkahtanut eri kohtaan viime kuukausina. Nyt kaikki myöntävät, että kysymys on investoinneista ja kasvusta – uusista mahdollisuuksista kilpailukyvystä. Tämä on myönteistä. Muistan, kun komission ehdotus tehtiin, saattaa olla hyvä ehdotus, mutta ei täydellinen. On paljon työstettävää. Muistan kesäkuussa viime vuonna – keskusteltiin enemmän nettoasemasta. Meno konsolidoinnista pikemminkin kuin menopuolesta. On rohkaisevaa, että tänään keskusteltiin vähän eri hengessä MFFstä. Kiitoksia. Joudutaan seuraavaa konferenssia Kyproksen puheenjohtajakaudella. Paljon kiitoksia. Olemme lopettaneet keskustelun tästä jättämään toisen pöydän pöydän. Minulle oli oikein hyvä olla puheenjohtajana näissä kahdessa harjoituksessa. Aikataulu melkein piti ylitimme sen neljällä minuutilla. Ja nyt konferenssin loppuhuomiot. Ja nyt pyydän tänne herra Shevchovicia, komission varapuheenjohtaja, Ralla Masuveja, Äh, parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja ministeri Vammenia, Eurooppa-asioiden ministeriä ja neuvostosta ja Tanskasta. Jos mä been working all day, but uh, still... Olemme työskennelleet koko päivän vähän vielä työtä jäljellä. Minulla on ilo olla tässä vaiheessa täällä kahden ystävän kanssa. Ensiksi komission varapuheenjohtaja herra Maros Shevchevic ja toinen on Euroopan parlamentin jäsen, parlamentin jäsen herra Alain Lamassoure. Nyt kertoisimme omat vaikutelmamme MFF-neuvotteluista, siitä mikä edessä on. Minä haluaisin tätä kautta antaa selkeän merkin. Mehän istumme tässä hymyillen. Komissio, neuvosto ja parlamentti. Ja hymysuin teemme yhteistyötä koko päivän ja vastaisinakin päivinä pitämättä puhetta annan puheenvuoron herra suurelle Ja haluaisin esitellä hänet sanomalla, että olet yksi parlamentin kokeneimmista jäsenistä, mutta olet myös yksi syystä, miksi meillä on tämä kokous. Kun minut minitettiin Euroopan neuvosto asioiden ministeriksi, Yksi ensimmäistä ihmisistä, jonka kanssa keskustelin, oli Allaan. Meillä oli oikein hyvä keskustelu puolen aikana. Hänen tanskalaisten pitäisi järjestää toinen vielä parempikin. Sanoin, nyt olen samaa mieltä. Tämän konferenssin isä on herra Lamassur. Puheenvuoro on sinun. Merci, monsieur le président. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Jos sallitte, hyvä Nikola komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää Tanskaa puheenjohtajamaana siitä, että se on pääministeri puhemies Schulzin kanssa järjestänyt tämän konferenssin Puolan puheenjohtajuuskauden jälkeen. Haluaisimme kiittää heitäkin, he ovat osallistuneet näihin valmistelutöihin. Haluaisimme kiittää kaikkia niitä, erityisesti kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka ovat tulleet kaukaa ja olleet osallisina näissä töissä. 27, nyt 28 jäsenmaan joukossa 11 oli ministerin edustama ja muita edusti parlamentin jäsen oli mielestäni merkittävää verrattuna ensimmäiseen kokoukseen, että me alamme todellakin nyt vaihtaa mielipiteitä, emme neuvottele. Neuvottelut tapahtuvat muissa paikoissa, mutta alamme todellakin vaihtaa mielipiteitämme perusanalyysistä. Kriisi on ollut silmiä aukaiseva ja me kaikki jaamme kaikissa maissa, kaikissa poliittisissa ryhmissä, joita täällä on läsnä, kaksi päämäärää, budjettikurin ja kasvun tukemisen. Ja tämä on se näkökulma, josta me tarkastelemme tulevaisuuden eurooppalaista budjettia. Tämän aamun keskustelussa oli yhteisiä kohtia, vaikka erimielisyyksiä tietenkin on ratkaisujen suhteen olemassa, mutta on selvää, että nykyinen varojen järjestelmä, joka budjettia ruokkia, joka on 28 vuotta sitten luotu, ei enää toimi. Sitä tulee modernisoida ja varmastikin se tulee muuttaa. Monet kansallisten parlamenttien jäsenet korostivat ähm, jäsenmaiden perustuksellisen itsenäisyyden tärkeyttä. Sitä ei nyt kukaan ole kyseenalaistamassa. Ehdotukset pyrkivät toimimaan niin, että Euroopan unioni voisi paremmin nauttia omista varoista jotka menisivät suoraan Euroopan unionin budjettiin aivan niin kuin perussopimusten mukaan alun perin oli tarkoitettu. Ja tämä voisi hyödyttää monissa maissa eri alueita, aluetasoja tai paikallistasoja. Tämä ei ole mikään itsenäisyyden toimivallan ongelma. Ja jos me olemme samaa mieltä siitä, että luomme uusia omia varoja budjetin kasvattamiseksi, nämä uudet omat varathan vähentäisivät kansallisia maksuosuuksia budjettiin joko suoraan, jos ajatellaan transaktioveroa, tai sitten epäsuorasti, koska kaksi kolmasosaa, ehkä komission ehdotuksen mukaan tulisivat suoraan budjettiin, tulisivat suoraan jäsenmaiden maksuista. Eli tämähän olisi sataprosenttisesti jäsenmaita hyödyttävä uudistus. Sitten kaikki varmasti ovat ymmärtäneet, että meillä on tällä hetkellä 27 kansallista budjettia, kohta 28 ja Euroopan unionin budjetti on 29. Se on eurooppalaisen perheen yhteinen budjetti. Mitä me voisimme tehdä että se vastaisi meidän tarpeisiimme paremmin nykyisin. Kuten Alex White Irlannin parlamentista tässä sanoi, talouskasvun tukeminen, jota me kaikki tarvitsemme, ei tänään ole enää sellaista, mitä me voisimme toteuttaa muutoin kuin käyttämällä Euroopan unionin budjetin mahdollisuuksia 28 maan välillä. Sitten meidän täytyy ehdottomasti välttää yksi riski. Se on se, että vuonna 2020 meillä on eurooppalainen budjetti, jonka koko rakenne, rahoitus ja niin edespäin ovat aivan samanlaisia, samanlaisia kuin 1990. Tämä ei enää ole mahdollista. Meillä voi olla samanlaista maatalouspolitiikkaa, 2010-2020, mutta ei samanlaista kuin 1990. Kun ajatellaan jäsenmaita, jotka ovat valitettavasti tuhlanneet varoja tai toiset maat eivät osanneet varoja käyttää hyväkseen, nämä asiathan täytyy ottaa huomioon. Tutkimuspolitiikkaan liittyen taas monet käsittelevät näitä kysymyksiä, en enää puutu niihin. Sitten energiapolitiikassa unionilla on toimivaltaa nykyisin ja me emme voi toimia aivan niin kuin mitään ilmaston lämpenemistä ei tapahtuisi. Meillä täytyy olla eurooppalaista politiikkaa ja sillä täytyy olla riittävät rahoitusmahdollisuudet. Me tarvitsemme lopultakin joustavuutta. Meillä on se hyvä mahdollisuus, että Euroopan unionin budjetti on äh, seitsemän vuoden aikavälillä laadittu, mutta riskinä on se, että se on liian joustamaton Tämähän huomattiin, kun meidän piti kriisiä vastaan taistellaksemme luoda elvytys ohjelmia. Meillä meni 203 vuotta niiden liikkeelle saamiseksi ja kun oli suuria ongelmia, me emme pystyneet heti niihin vastaamaan. Kun afrikkalaiset maanviljelijät joutuivat kärsimään siemenviljan hinnan hyvin suuresta noususta ja kun Barroso ehdotti, että me antaisimme heille kaksi miljoonaa euroa tukina, siinä meni kaksi vuotta ennen kuin tämä tuki saatiin liikkeelle. Me tarvitsemme enemmän joustavuutta. Tämä kokous on ollut mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja uskoisin, hyvä puheenjohtaja, että tämä tulee olemaan sen työryhmän aivoriihen, jonka Tanska tulee kesällä esittelemään sen työn pohjana ja vaikuttamaan siihen. Ja meillä on mahdollisuus varmistaa, että olemme eri parlamenttien jäsenet ja toimii eri toimielinten kanssa mukana varmistamassa sen, että pystymme vastaamaan haasteisiin. Kiitoksia. Well, thank you, Alain, for very... Kiitos Alain vahvasta puheesta. Ja nyt Maros Shevtsevich, komission varapuheenjohtaja. Alain, dear, um... Kiitoksia, hyvä Nikolai, hyvä Alan, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät vieraat, naiset ja herrat. Haluaisin kiittää ensinnäkin Euroopan parlamenttia ja Tanskan puheenjohtajavaltiota niiden ponnisteluista järjestää tämä toinen konferenssi. Nikolai jo viittasi Alaniin tämän ajatuksen isänä, mutta minä haluan vain korostaa sitä, että Nikolai oli sen ajatuksen isä, että järjestetään toinen konferenssi ja täällä Brysselissä, joten olen iloinen siitä, että olemme jatkaneet keskustelua näistä erittäin tärkeästä aiheesta, nimittäin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja haluaisin eh, erityisesti osoittaa tyytyväisyyttäni siitä, että täällä on paikalla kansallisten parlamenttien edustajia. Minä eh, vierailen hyvin paljon kansallisissa parlamenteissa ja tiedän, kuinka tärkeää on järjestää tämä erityisfoorumi eh, mielipiteen vaihtoa varten, koska se tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla toisiamme, katsoa tätä hyvin tärkeää kysymystä eri näkökulmista ja yrittää ymmärtää toistemme kantoja paremmin. Ja siksi arvostan kovasti sitä, että meillä oli mahdollisuus tähän mielipiteen vaihtoon ja että meillä on mahdollisuus saada tänne eh, edustajia kaikista Euroopan parlamentin, eh, kaikista kansallisista parlamenteista Euroopan unionista. Olen iloinen myös siitä, että täällä on aktiivista osallistumista alueiden komiteasta ja eh, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta, koska heidän näkökulmansa ovat tärkeitä komissiolle, koska he edustavat jäsenvaltioiden yhteiskuntia ja siksi me tulemme tietenkin aina hyvin huolellisesti ottamaan huomioon kansallisten parlamenttien, mutta myös kummankin komitean eh, jäsenten mielipiteet haluan myös korostaa sitä, että me kaikki tiedämme, että neuvottelut, jotka ovat edessämme, eivät tule olemaan helppo. On, se ei varmasti ole mitään, mitään itsestäänselvyyttä, mutta olemme kyllä mm, lähellä saavuttamassa tavoitteitamme. Seuraavat kuukaudet tarvitsevat kovasti, vaativat kovasti työtä kaikilta niiltä, jotka ovat mukana tässä prosessissa, ja siksi meidän täytyy toimia, jotta meillä on riittävästi rahoitusta seuraavaa ohjelmakautta varten, ja jotta voimme määritellä menojen prioriteettialueet. Ja tässä yhteydessä olen erittäin iloinen tästä keskustelusta ja mielipiteenvaihdosta, jota meillä on ollut tästä tärkeästä aiheesta. Kuulitte tämän jo monessa puheenvuoroissa. Me emme voi jättää huomiota tämänhetkistä talous- ja rahoitustilannetta. Ja tämä on erityisen vahva syy sille, että varmistetaan, että seuraavat rahoitusnäkymät pystyvät toteuttamaan tavoitteensa niin, että riittävät investoidit saadaan oikeisiin kohteisiin. Tässä vaiheessa voin sanoa, että meillä oli menestyksekäs ja hedelmällinen konferenssi, joka mahdollisti sen, että pystymme hyvin tehokkaasti käyttämään keskusteluajan kun käsittelimme menoja ja uusia äh, rahoitusnäkymiä. Tänä aamuna puheenjohtaja Barroso erityisesti kiinnitti huomiota EU-budjetin tuomaan lisäarvoon verrattuna äh, kansallisiin budjetteihin. Haluaisin yhtyä varapuheenjohtaja Krussin, joka puheenvuorossaan otti ihan selvästi kantaa ja antoi selkeitä esimerkkejä tästä. Ja tämä on asia, joka on myös noussut esiin keskusteluissa niin kansallisissa parlamenteissa, koska puhumme EU-budjetista ja kansallisista budjeteista meidän täytyy todella korostaa sitä lisäarvoa, jonka EU-budjetti tuo Euroopan taloudelle. Komission jäsen Lewandowski esitteli ensimmäisessä osiossa komission lähestymistavan omiin varoihin. Ja kuten kuulitte, hän haluaisi muuttaa nykyisen järjestelmän, jota pidetään monimutkaisena ja epätasa-arvoisena eh, järjestelmällä, joka on yksinkertainen, avoin ja eh, paremmin yhteydessä eri toiminta-aloihin. Hän selitti, miten Euroopan laajoinen eh, transaktiovero vähentäisi noin puolella jäsenvaltioiden PKT eh, osuuksia EU-budjettiin, jos päästään yhteisymmärrykseen siitä, että kaksi kolmasosaa transaktioveron tuloista olisi omia varoja. Tässä korostettiin myös konsensuksen hakemista eh, eh, päätöksissä EUn budjetista ja on tärkeää, että tai tämä korostuu myös siinä, että tänä päivänä meillä on tämä konferenssi Euroopan parlamentissa ja Euroopan parlamentti puhemies Schulzin johdolla on hyvin sitoutunut tähän prosessiin ja että sen roolin monivuotisissa rahoitusnäkymissä on sellainen, että myös Tanskan puheenjohtajavaltio sen täysin tunnustaa. Ensi kuukausina meidän täytyy vahvistaa yhteistyötämme tärkeiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi neuvostopuheenjohtajan Herman van Rompuyn kanssa, jotta tätä menettelyä saataisiin vietyä eteenpäin. Haluaisin viittata vielä näihin muihin sessioihin. Oli selkeää yhteisymmärrystä siitä, että EUn budjetti on väline kasvua ja kilpailukykyä varten ja että tämä on budjetti, joka pystyy luomaan uusia työpaikkoja. Olemme myös samaa mieltä siitä, että että säästöjä tarvitaan ja me, että meidän on saatava julkinen talous kuriin, mutta säästötoimenpiteiden rinnalla täytyy olla myös infrastruktuuriinvestointeja, investointeja tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja kasvua vaikuttaviin taloudellisiin toimenpiteisiin. EUn budjetti on väline, jolla toteutetaan EUn 2020-strategiaa ja olen iloinen voidessani olla samaa mieltä monien puhujien kanssa tänään, jotka sanoivat, että koheesiopolitiikka on tärkeä väline, jotta voidaan poistaa erot jäsenvaltioiden välillä myöskin tulevalla ohjelmakaudella. Uusien jäsenvaltioiden edustajat, mutta eivät pelkästään he, vetosivat siihen, että solidaarisuus jatkuu rahoittamalla kunnolla rakennerahastoja ja kohesiorahastoja, mutta täällä oli myös erimielisyyksiä ja erimielisyyksiä on joistakin tämän politiikan osista, kuten katoista mutta olimme kaikki samaa mieltä siitä, että EU-budjetti on muutakin kuin lukuja. Se on tapa määritellä kunnianhimon taso. Se on selkeä merkki siitä, millaista EUta haluamme rakentaa tulevaisuutta varten. Ja uskon, että tämä on erityisen tärkeää, kun keskustelemme EUn tulevaisuudesta kriisiaikoina. Ja konferenssista voimme viedä kotiin sen viestin, että neuvottelut luvuista eivät tule olemaan helpot ja kaikki luottavat Tanskan puheenjohtajavaltioon, että päästään suuri askel eteenpäin Äh, huippukokouksessa ja olen varma, että löydämme kaikki oikean tasapainon investoinnin, solidaarisuuden ja talouskurin välillä. Meidän äh, tavoitteenamme pitäisi olla päästä yhteisymmärrykseen tämän vuoden loppuun mennessä niin, että voidaan varmistaa, että vuonna 2014 äh, vuosibudjetti saadaan ajoissa valmisteltua, että ohjelmat ja välineet ovat käytössä ensimmäistä päivästä lähtien. Meidän täytyy tehdä parhaamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska EU tarvitsee hyviä uutisia. Me näemme, että me olemme hitaasti pääsemässä eroon kriisistä ja jos meillä on päätös myönteisestä kasvua edistävästä budjetista vuoteen 2020 asti, niin se on selkeä merkki siitä, että EU todella yrittää edistää kilpailukykyään, osoittaa solidaarisuutta ja että me valmistamme EUta kilpailukykyiseen maailmaan. En usko, että meidän tavo- tehtävämme on helppo, mutta uskon, että olemme oikealla tiellä. Pystymme saavuttamaan sopimuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Ja toivon, että tämä on sopimus, joka pitää yllä komission ehdotuksen kunnianhimoisen tason. Me olemme sen kansalaisille ja sidosryhmille velkaa ja meidän täytyy yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa ja jotka modernisoivat Euroopan unionia. Nikolai Vammen avasi tämän session sitä kautta sanomalla, että me olemme optimistisia ja hymyilemme mutta emme pelkästään me, vaan myös monet parlamentin jäsenet hymyilivät. Jopa herra Böge hymyili, joten tämä on selkeä merkki siitä, että että olemme tekemässä jotain oikein ja haluaisin kiittää kaikkia paikallaolijoita siitä, että tulivat tänne ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja Tanskan puheenjohtaja valtiota tämän konferenssin järjestämisestä. Kiitoksia. Well, thank you, Maros. Kiitoksia, Maros. Hyvästä puheesta. Sitä, että jäät tämän optimismiin herra Bögen ja muiden kanssa täällä. Hyvät naiset ja herrat. Päivän keskustelu on osoittanut, että eroja on. Jotkut maat haluavat budjetin jäävän ennalleen tai kasvavan. Toiset haluavat sen pienenevän. Jotkut jäsenvaltiot haluavat kiinnittää paljon huomiota maatalouspolitiikkaan, toiset koheesiopolitiikkaan. Yksi asia meidät tässä huoneessa yhdistää. Tulemme Euroopan parlamentista, komissiosta, neuvostosta tai jäsenvaltioiden parlamenteista. Meillä on velvollisuus laatia suuntaviivat EUn budjetille vastaisina vuosina ja sitä myöten antaa suuntaviivat sille, minne Euroopan haluamme menevän. Sillä tällä hetkellä on 500 miljoonaa ihmistä, jotka odottavat, että me työskentelemme yhdessä. Eurooppa on syvimmässä kriisissään toisen maailmansodan jälkeen ja olemme ottaneet useamman välttämättömän askeleen vyön kiristämiseksi ja budjettikorin aikaansaamiseksi. Ja valo alkaa mahdollisesti näkyä tunnelin päässä. Mutta ei me saavuta tuloksia, jos toimielimet taistelevat keskenään komissiossa, parlamentissa – jäsenmaissa. Saavutamme tuloksia vain yhteistyöllä. Siksi Tanska ponnistelee, tekee kaikkensa lähikuukausina, jotta voimme edistää agendaa mahdollisimman paljon, jotta vuoden jälkipuoliskolla asia saadaan päätökseen sopimusaikaan. Sitä Eurooppa tarvitsee. Me tulemme investoimaan silloin kasvuun ja tulevaisuuden työpaikkoihin. Tällä hetkellä EU on 23 miljoonaa työtöntä ihmistä ja miljoonia nuoria, jotka kääntyvät meidän puoleemme. Pyytää ratkaisuja pyytään konkreettisia tuloksia. Ja onpa mennä vastuumme mikä tahansa tuo velvollisuus meillä on. Haluaisin Tanskan puheenjohtajuuden puolesta kiittää Euroopan parlamenttia erittäin läheisestä yhteistyöstä. Ei ainoastaan tämän konferenssin järjestämisestä. Ja Allan sanoi, Tämä on aika erikoinen konferenssi, jolla kaksi isää. Olen iloinen, että saatan toimia kätilönä. Mutta me tapaamme säännöllisesti. Me tapaamme ennen jokaista yleisten asioiden neuvostoa, jossa monivuotinen rahoituskeskus on keskustelussa. Ja parlamentti on siellä paikalla ministeriöiden kanssa, että teidän äänenne kuuluisi. Ja toivon, että te kansallisissa parlamenteissa ovat lähes yhteistyössä. Wherever you come from. Because this... Koska tämä on aika, jolla meidän täytyy ottaa välttämättömät askeleet. Jotta ei ole mitään tekosyytä, jos me epäonnistumme. Haluaisin siis kiittää teitä jokaista sitä, että käytitte aikaanne ja tulitte tänne konferenssiin. Teillä on kirjata kotona. En voi luvata, että jokainen lausuma tällä muuttuu budjettikohdaksi ja rahaksi, vaan että kaikki, mikä täällä on sanottu, on tärkeä panos prosessissa, joka on edessämme. Olen vakuuttunut, että työskentelemässä yhdessä voimme päästä sopimukseen vuoden jälkipuolella. Hyvät naiset ja herrat, paljon kiitoksia panoksestanne. Kiitoksia siitä, että olette tänne ja julistan tämän konferenssin päättyneeksi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.